Good morning. Hi, it's me. Good morning. Huomenta. Aloitetaan kokous. Tervetuloa aamuiseen kokoukseemme. Teille on toimitettu esityslista, eli voimme aloittaa heti. Kaikki poliittiset ryhmät vielä eivät ole paikalla. Jotkut ovat hiukan myöhässä, mutta meidän täytyy kuitenkin aloittaa. Esityslistan kohta viisi äänestyslausunnoista, jotka liittyvät varainhoitoasetukseen. Haluaako Deutsch puheenvuoron ennen äänestyksiä? Ei. Sitten Jens Geier. Schattenberichter, Schattenberichter. Varjoesittelijä haluaa kyllä käyttää puheenvuoron. Guen kollegat, De Jong, Sinjan Kaari, ovat ehdottaneet, että varainhoitosäännössä otetaan kaikki kohdat pois, jotka viittavat delegoituihin säädöksiin. Tunnemme sympatiaa tätä ehdotusta kohtaan sosialisteina. Komission dele- komissiolle annetaan niin paljon valtaa delegoitujen säästen kautta, mutta – uskoisimme, että jos kaikki sieltä poistettaisiin, tässä tulisi joskus taas liikaa taakkaa parlamentille, kun tämä on joskus ihan teknistä. Pistimme kaikkialle miinuksen. Oletan, että muut ryhmät toimivat samoin. Ehdottaisin, että näistä kaikista äänestetään yhtenä ryhmänä. Edellistä jo. Ilman mikrofoni. Oh. Of course I can agree with that. Uh, Luonnollisesti voin olla samaa mieltä äm, tämän ehdotuksen blogiäänestyksen kanssa, mutta varjoesittelijöiden kokouksessa olisimme voineet edes selittää sen, että halusimme äh, tämän nelkoidon säädöksen tähän mukaan, mutta kyllä tämä blokkinäänestäminen minulle sopii. Tästähän on budjettivaliokunnassa päävastuu, mutta delegoitujen säädösten osalta meiltä on kysytty mielipidettä ja me olemme nyt jo komission työryhmässä, jossa käsitellään delegoituja säädöksiä. Eli me tiedämme kyllä, mitä tapahtuu, eikä tapahdu mitään, mitä emme haluaisi. Me olemme nyt ottaneet esiin tietyt osiot tästä asetuksesta, jotka ovat juridisesti vielä keskeisen ja valmistelija vielä halusi puheenvuoron. Köszönöm szépen, <clears throat> tisztelt elnök asszony. Kiitos puheenjohtaja. Pari teknisempää huomiota. Ja sitten vielä yksi vähän tärkeämpi. Täysin tuen edustaja Gaijerin kannanottoa delegoidusta säädöksestä. Ja olen samaa mieltä siitä, että tarkistuksista voidaan äänestää yhtenä ryhmänä äänestysluettelossa. Tarkistukset 7 ja 36 alun perin oli merkitty identtisiksi. Mutta kuultuani valiokunnan sihteeristöä tulin siihen päätöksen, että ensin äänestetään tarkistuksesta 36 ja sitten tarkistuksesta 7. Ja lopulta pöytäkirjoihin haluaisin todeta, että minä kutsuin varjoesittelijät kolme kertaa tapaamisiin. Enkä saanut yhtään myönteistä vastausta yhdeltäkään varjoesittelijältä. Joten en oikein usko, että nyt on paikallaan minua kritisoida kun valmistelija siis kutsuu varjo esittelijä, niin pyytäisin todella, että ihmiset löytäisivät vartin käsitellä tätä aihetta ja sitten ei tarvitse jälkikäteen kritisoida sitä, että kokouksia on järjestetty. Syy ei ollut minun ylipäätään. No niin, tästä tulee valaiseva kokous taas. Eli sitten äänestys jo äänestyssisällön merkitty tämä yhtenä ryhmänä äänestys. Onko teillä äänestyskortit mukana? Tehdään pieni testi. Kenellä ei ole äänestyskorttia? Tehdään pieni testi. Äänestys päättyy. No kyllä täällä nyt enemmän on ihmisiä kuin 17. Eli uudestaan. Uusi yritys. Okei. Okay. Äänestys päättyy. Eli 20 korttia. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Hyvä. Eli tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20. Eli tässä on myöskin 22, 23, 24, 29, 30, 39 ja 41-50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten tarkistus 22, ei kun se olikin jo katettu, eli tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 ja siihen on tehty pieni lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 on vedetty pois. Sitten tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28, se olikin jo katte, ei kun hetkinen, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 ja 30 ne oli jo katettu. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 on vedetty pois. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa sähköisesti. Eli tarkistus 35. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 36 puolesta vastaan No, tarkistetaan sähköisesti 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 7 raukeaa. Tarkistus 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 9 on vedetty pois, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 oli jo katettu. Sitten tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41 ja siitä eteenpäin ne onkin jo katettu. Eli tarkistus 51. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää Tämä täytyy tarkistaa vielä. Eli tarkistus 15 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Äänet puolesta. Hetkinen. De Jong, olkaa hyvä. Um, we prefer actually the original. Me pidämme enemmän alkuperäisestä tekstistä, joka viittaa Eh, nimenomaisesti PK-yrityksiin, että vastustamme tätä su- suullisella tarkistuksella. Eli suullinen tarkistus raukeaa, eli ainoastaan 16 ilman suullista tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko lausunto näin muutettuna sähköisenä äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 2 vastaan, eli onnittelut Deutschille ja kiitos tästä tehdystä työstä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. ähm, das ist die Haushaltsentlastung. Vastuuvapaus 2013, Euroopan komissio. Asiakirjat löytyvät nettisivuilta ja haluaisin nyt kiittää sitä, että komission pääsihteeri Catherine Day on paikalla. Tervetuloa. Olemme kiitollisia siitä, että olette täällä. Ja haluaisin myöskin erityisesti kiittää komission yksiköitä ja koordinaat koordinaattorina te olette vastanneet pitkään kyselykaavakkeeseen ja nyt sitten aloitamme. Täällä on myöskin tilintarkastustuomioistuimen jäsen Tome. Eli huomenta, haluaisitko puheenvuoron? Eli olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta arvoisat talousarvio valvontavaliokunnan jäsenet Euroopan parlamentissa. On hienoa, että voin olla täällä jälleen. Tällä kertaa kerron tilintarkastustuomioistuimen kannoista komission hallintomenoihin. Puhuin maksatuksista erityisesti, jotka tulevat hallinnollisista maksuista pääosastolta, joka on vastuussa henkilöstö resursseista, logistiikasta, informatiikka, pääosasto ja yhteinen tutkimuskeskus. Nämä maksatukset ovat reilu 6 miljardia euroa, noin kaksi kolmannesta hallintomenoista kaiken kaikkiaan. Tilintarkastustuomioistuin on tänä vuonna myös tutkinut kaiken kaikkiaan EUn maksatuksia, jotka ovat nyt luvussa yksi kertomuksessa. Siinä sanotaan, että komission on parannettava tietojen luotettavuutta ja huolehdittava siitä, että on riittävää tietoa, jotta voidaan puhua tilien luotettavuudesta. Jos ajatellaan hallintomenoja vuodelta 2013, tuomioistuin tutki 153 maksua, 98 niistä liittyi Euroopan komission. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että näissä maksatuksissa oli virheitä. Yhteisen tutkimuskeskuksen maksatusviraston puolelta ja infrastruktuuri- ja logistiikkaosaston osalta. Tämän kuin aikaisempina vuosina tilintarkastustuomioistuinnakin myös heikkouksia, jotka liittyvät perhekorvauksiin, koska tiedot henkilöstön perhetilanteesta eivät tule päivitettyä. Mitä tulee komission valvontajärjestelmiin, tilintarkastustuomioistuin tutki 15 palkkausjärjestelmää ja myös hankintaprosesseja – näissä ei näkynyt mitään vakavia ongelmia. Previous year, the core recommends that the commission... Kuten aikaisempina vuosina, suosittelemme, että komission pitäisi lähteä lisätoimiin, jotta huolehditaan sitä, että henkilöstö antaa säännönmukaisesti tietoja perhetilanteensa muuttumisesta. Näiden asiakirjojen nopea käsitteleminen vaikuttaa siihen, miten perhekorvauksia tukia maksetaan. Kiitos ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Sitten pääsihteeri Deis, te saatte heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman, and good morning everyone. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. On hienoa olla täällä valiokunnassa jälleen kerran tätä vuotuista tapahtumaa ajatellen. Puhun hyvin lyhyesti. Minulla on muutamia hyvin lyhyitä kommentteja liittyen siihen, kun komissio Ähm, on ähm, tuloksellisuuden hallintaansa parantanut. Sehän on tämän valiokunnan mielenkiinnon aiheita. Kuten tiedätte, olemme kansalainsäädäntäjien kanssa tehneet läheistä yhteistyötä vuosien 2014 2013-2014 ähm, oikeusperustan suhteen ja sen suhteen, että voimme nämä kulut yhdistää tavoitteisiimme esimerkiksi 20 prosenttia tulevaisuuden kulutuksesta suunnattaisiin ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun politiikkoihin. Me keskitymme myöskin Euroopan unionin lisäarvoon. Tämä on hyvin tärkeää, kun osoitamme sitä, mitä Euroopan unionin talousarvio saa aikaan ja sen tehokkuutta. Ja haluamme myöskin valvontamme ja tarkastuksia parantaa. Luonnollisesti vie aikaa ennen kuin tämä tulee näkyviin. Suurin osa jäsenmaista toteuttaa vielä vanhan vuotuisen rahoituskehyksen alaisia ohjelmia vanhoin säännöin, ja komissio on vasta valmistelemassa uusien operatiivisten ohjelmien kautta tulee viemään aikaa ennen kuin nämä uudet ohjelmat käynnistyvät ja ovat käynnissä, mutta olemme varma, että tulevaisuudessa meillä on paljon parempi hallinnointijärjestelmä. Olet varmaankin jo havainneet, että uusi komissio Jean-Claude Junckerin johdolla on hyvin sitoutunut siihen, että me tähän tuloksellisuushallintaan päin siirtyisimme. Myöskin varapuheenjohtaja Georgieva on tätä ajanut ja me tulemme kuten edellisessä komission synteesikertomuksessa mainittu, ähm, jatkamaan näillä linjoilla. Ja tilintarkastustuomioistuimen äh, kanssa kertomusta äh, artiklan 318 mukaista kertomusta isän antamasta parantamaan. Meillä on paljon äh, vielä matkaa. Komissio voi parantaa tätä puitteistoa suuresti, mutta tämä ponnistus lähtee kentältä alhaalta päin, niin me teemme yhdessä toimijoiden kanssa yhteistyötä, jotta voisimme varmistaa sen, että heidän tarjoamansa tieto paranee ja että me voisimme yhdistää sen äm, maksuihin ja äm, poliittisiin tavoitteisiimme. Mielelläni vastaan, hyvä puheenjohtaja, kaikkiin kysymyksiin, joita valiokunnalla mahdollisesti olisi. Kiitoksia. Vielen, vielen Dank. Ich bin... Kiitoksia. Minut on nimetty esittelijäksi. Ja nyt Käytän itse puheenvuoron ennen muita. Olen katsonut näitä vastauksia, koska kysymykset tietysti liittyvät kysymyksiin, joita käsitellään tässä valiokunnassa. Ja tässä vuosikertomuksessa, jonka olette toimittanut meille, siellä on indikaattoreita, jotka liittyvät 2020 tavoitteisiin. Ja tässä on sanottu, että pääsihteeristö ei voi valvoa näitä tavoitteita. Minulle tuli vaikutelma, että meillä on kaikenlaisia tavoitteita, mutta sitten ei haluta tietää, päästäänkö tavoitteisiin, ja nämä indikaattorit poistetaan. Georgieva ja Täisen ovat jo viitanneet siihen, että he haluavat edelleen päästä näihin tavoitteisiin, mutta pääsihteeristöhän koordinoi tätä työtä. Eli miten meidän pitää tämä ymmärtää? Tulevaisuudessa mitataan sitä, mitä rahalla on saatu aikaan ja mistä kannattaa luopua. Ja en ollut tähän kovin tyytyväinen, koska kymmenen vuoden aikana olen kokenut yhä uudelleen, että me aina uskomme, että seuraavalla kaudella saadaan aikaan parempia tuloksia. Ja nyt olen vähän pettynyt siihen, että tällä kertaa, jos katsotaan näitä indikaattoreita, jos ne poistetaan, niin sitten meidän yksittäisiä tuloksia ehkä, mutta ei minkäänlaista kokonaisnäkemystä. Eli voisitteko ottaa kantaa siihen, miten nämä 2020 tavoitteet mitataan tulevaisuudessa? Kiitos. Uh, thank you very much. I'm happy to have the opportunity. Kiitos oikein paljon mielelläni. Pyrin oikaisemaan väärinkäsityksiä, jos niitä on Euroopan 2020 strategia – omaa viisi keskeistä tavoitetta, kuten kaikki taidamme tietää. Nämä on asetettu Euroopan tasolle Euroopan tavoitteet 70 prosentin käyttöaste tai se, miten monet halutaan köyhyydestä tai miten paljon halutaan koulupudokkaiden määrää vähentää. Näitä tavoitteita sitten täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa, joilla on omat kunnianhimon tasot, omat tavoitteensa jäsenvaltion tasolla, ja näitä valvotaan tarkkaan komission puolelta. Varmaankin on oikein sanoa, että helmi- tai maaliskuussa esitämme tilastollisen tarkastelun siitä, missä mennään jäsenvaltioiden tasolla minkäkin tavoitteen osalta. Eli tämä tutkinta jatkuu. Sitten komissiossa eri pääosastot ovat vastuussa seurannasta ja siitä politiikasta, jolla pyritään tavoitteisiin, kuten komission jäsen Tyson on oikeassa siinä, että työllisyyspääosastolla – pyritään keskittymään tuohon, että 70 prosenttisesti osallistutaan työmarkkinoihin. Se on siis politiikka ajavan osaston tehtävä, että pyritään esittämään, miten näihin tavoitteisiin päästään. Pääsihteeristössä omalla osastollani ollaan vastuussa kaiken kaikkiaan koordinoinnista. Meillä on eri aloille tärkeät indikaattorit, jotka osoittavat tätä koordinointia. Sitten kun saadaan synteesikertomus, kun saadaan vuosittaiset toimintakertomukset pääjohtajilta, sitten voidaan nähdä kokonaiskehitys. Tärkeä periaate on se, että vastuu on niillä, joilla on mahdollisuus täytäntöönpanna toimia. Muuten kantaa vastuun asioista, joita ei pysty valvomaan tai joihin ei pysty vaikuttamaan. Eli tärkeää olisi yksityiskohtaisemminkin selittää, missä vastuu milloinkin on. 2020 ohjelman osalta on tärkeää katsoa, mistä komissio on vastuussa, mistä jäsenvaltiot. Ja parin vuoden välein voitaisiin tarkastella, mihin ollaan menossa. Vuosittain ei kannata, kun osittain kehitys on hyvin hidasta. Valitettavasti talouskriisi viime vuosina on johtanut siihen realiteettiin, että meillä kaiken kaikkiaan Euroopan unionina ei ole ollut toivottua edistystä esimerkiksi siinä, miten suuri osuus ihmisistä on työmarkkinoilla tai miten suuri osuus BKTstä käytetään tutkimukseen ja kehitykseen, mutta koulutustavoitteiden osalta on edistytty. Voitte nähdä, että koulupudokkaiden lukumäärä laskee – ja akateeminen tai ammatti korkeakoulutus on yhä useammalla. Joten tilannekuva on moninainen, mutta suurilta osin syyt siihen, että tavoitteisiin ei ole päästy, on juuri talouskriisissä. Kiitos. Danke auch nochmal für die Kiitoksia näistä selvityksistä. Eli tulevaisuudessa raportissa on sitä kappale, jossa käsitellään sitä, kuinka lähellä olemme tavoitteita ja kuinka paljon matkaa vielä on. Eli keskustelemme tästä sitten myöhemmin lisää. Tämä on meille tärkeä kertomus, koska kollegio kantaa vastuun pääomaston varainhoidosta ja komission jäsenille ei ole mitään budjettivaltuuksia eikä allekirjoitus valtuuksia, se on pääjohtajilla, eli siksi tämä on tärkeä asiakirja. Voiko tässä kertomuksessa sitten olla virhetasoja, jotka liittyvät yleisbudjettiin? Täällähän on sitten taas pieniä tiedon hippusia, jotka on sitten eri pääosastojen kertomuksista otettu, ja kun luen tätä yhteenvetoa, niin on vaikea saada kokonaiskuvaa. Eli tämän kanssa työn tekeminen olisi kuitenkin toive tässä valiokunnassa, koska nämä yhteenvedot pohjautuvat näille vuosikertomuksille. Ja minulle oli ikävä yllätys huomata, millä tavalla tänä vuonna jäsenvaltiot ovat korjanneet näitä tietoja, mitä tulee täytäntöönpanoon on ihan hyvä, että tätä on korjattu, ja haluaisin kiittää siitä, että on julkistettu nyt nämä mekanismit. Ja täytyy sanoa, että aikaisempina vuosina mekanismeja ei ole käytetty, tai ainakaan niistä ei ole julkisesti puhuttu. Ja olin aika yllättynyt tästä, koska mehän olemme täällä yhdessä ponnistelemassa, mutta sitten kun näin, että monia asioita ei saada aikaan, ja ne jotenkin pidetään piilossa, emmekä saa tietoa näistä asioista, mutta kuitenkin pitäisi tehdä tietojen pohjalta päätöksiä, niin tiedot ovat hyvin, tässä mielessä erittäin tärkeitä. Mutta se, mitä aikaisempina vuosina on saatu, se oli murtoosa siitä, mitä saimme tänä vuonna. Ja siksi viittaan nyt edellisen vuoteen. Olin aika surullinen, koska olin kuvitellut, että olemme nyt meillä olisi riittävästi kokemusta, että tällainen ei enää toistuisi. Ja nyt sitten näinkin, että laajentumisen pääosasto nyt katsoo, että se joutuu tekemään maksuja arvioiden pohjalta. Ja sitten viitataan kuitenkin siihen, miten aikaisemmin oli menetelty. Eli kuinka luotettavia nämä tiedot nyt sitten tänä vuonna ovat? ja kiitos etukäteen vastauksesta. Thank you. I think, uh... Kiitoksia. Uskoakseni aivan aluksi puheenvuorossanne rouva puheenjohtaja käsitin, niin että te olette tyytyväisiä tähän viimeisen kertomukseen, että me pian osaamme tarjota sitä tietoa, mitä te toivotte. Meillä on hyvin paljon tietoa ja osa ongelmasta on se, kuinka valita kaikkein mm, sopivin, soveltuvin oikein tieto. Olemme aina tyytyväisiä, jos tämä onnistuu, mutta kyseessä on jatkuva haaste, sillä jäsenmaat saattavat olla hitaita tiedon tarjoamisessa. Tieto saattaa olla epätäydellistä, joten on vaikeaa saada kokonaiskuvaa millään tietyllä hetkellä. Ja tiedätte, että tätä keskustelua käydään jatkuvasti siitä, mikä lopullinen virhetaso lopulta on ja kuinka korjaukset lasketaan sellaiset, jotka tapahtuvat eri talousarvovuosien välillä. Tätä keskustelua on hyvä käydä, sillä me mittaamme eri asioita. Me olemme sitä mieltä, että loppuprosessin budjettitilanne on se, jolla on väliä. Ja ovatko asiat oikein toteutetut ennemminkin kuin se, että otettaisiin kokonaiskuva jollakin tietyllä hetkellä. Me voimme välittää näin vain, emme vain sellaista tietoa, joka on oikeaa, mutta myöskin tietoa, jota voidaan käyttää äm, saman vertaamiseen. Ja tässä tilintarkastustuomioistuminen kanssa voimme arvioida sen, mikä todellakin virhetaso on ja kuinka voimme virhetason painaa lähestulkoon mahdollisimman matalaksi. Kuten olemme mediassa äh, kertoneet, virhetasoa ei pidä sekoittaa petoksiin. tämä on viesti, joka on vaikea saada mediassa läpi. Niin. Ähm, kann aber Betrug sein, muss nicht. Eli petoksia saattaa esiintyä, mutta ei välttämättä. Eli kuinka luotettavia tämän vuoden luvut sitten ovat? Um, we, as you know, we have... Kuten tiedätte, meillä on sisäinen tilintarkastus ja tilintarkastuksen hoitaa myös tilintarkastustuomioistuin molemmissa järjestelmissä luvut, jotka, jonka luotettavuuden allekirjoittaa pääjohtaja, jonka pohjalta komissio sitten antaa lausuman teille. Uskomme, että nämä tiedot ovat luotettavia ja se tarkoittaa sitä, etteikö niitä voida parantaa. Parannamme jatkuvasti ja pyrimme myöskin selittämään lukujen sisältöä ja sitä, mihin niitä voitaisiin verrata, mutta me suhtaudumme luottavaisesti siihen, että kaiken kaikkiaan luvut ovat luotettavia. Also gut, dann bin ich's auch. No hyvä. Kyselykaavakkeessa on käsitelty myöskin tupakkakysymyksiä tupakkasopimus Philip Morrisin kanssa. Siitä nyt ilmeisesti ei ole vielä päätöstä. Ja haluaisin, haluaisin kysyä, missä vaiheessa komissiossa nyt ollaan, mitä kriteereitä on sovellettu ja millä tavalla tähän mennessä voimassa ollutta sopimusta arvioidaan, milloin saamme nämä arviot nähtäviksemme. Haluaisin myöskin olla mukana neuvottelemassa, koska meillä on oma käsityksemme tästä tupakkasopimuksesta ja joka tapauksessa me haluaisimme olla kovasti mukana tässä. Eli missä vaiheessa komissio on nyt tässä arviossa? Well, Madam Chairman, as we reply... Rouva puheenjohtaja, kuten vastasimme vastauksessa kysymykseen, mitään päätöstä ei ole vielä tehty. Komissio ei ollut virassa edes kolmea kuukautta, joten he eivät ole vielä ehtineet muodostaa kantaa aivan jokaiseen asiaan, joka on käsittelyssä voin sanoa, että kun komissio on tämän päätöksen saanut tehtyä, mielemme välitämme sen valiokunnalle. Kuten tiedätte, nykyinen sopimukset eri tupakkayhtiöiden kanssa ovat sellaisia, että niistä on neuvoteltu. Ja tarkoitus on äm, taistella veronkiertoa ja tupakan salakuljetusta vastaan ja saada nämä hyvin paljon tuottavat äh, tulot takaisin kansallisiin talousarvioihin. Kun komissiolla on mahdollisuus tarkastella näitä asioita ja tarkastella sitä, pitäisikö sopimuksia jatkaa tai uudistaa, mielellämme kerromme valiokunnalle siitä, mutta mitään päätöstä ei vielä ole tehty. Ja genau, das haben wir schon vorher gewusst. Niin tämän me tiesimmekin jo. Entä sitten päätöksenteko? Millaisia kriteereitä sitten sovelletaan? Esimerkiksi salakuljetuksen torjuminen ei nyt ole onnistunut kovin hyvin, jos katsotaan, mitä on saatu aikaan sopimuksen puitteissa. Eli olisi tärkeää, että te kerrotte vähän, millaisia kriteereitä on sovellettu. Eli jos tästä voisitte vielä kertoa jotain. Kiitos. Well again, when we... No jälleen kerran, kun valmistelemme komission päätöstä totta kai katsomme sitä, mitä tuloksia nykysopimuksesta on saatu aikaan ja pyrimme saamaan myös jäsenvaltioiden kantoja siitä, olivatko sopimukset hyödyllisiä, koska ennen kaikkea pyritään näyttämään näiden jäsenvaltioiden tilannetta, kun puhutaan salakuljetuksesta. Ja tämä olisi oikea linja, mutta heti kun päätöksiä tehdään, mielemme kerromme lisää siitä, joko miksi komissio aikoo jatkaa tai ei, mutta tämä päätös on siis vielä tekemättä. Also ich bin dann gespannt drauf, wie... Eli odottelen sitten innolla päätöstä, koska tässä valiokunnassa on yritetty saada vähän asiakirjoja tästä tupakkasopimuksesta nähtäväksi, mutta tämä operaatio on vielä alkuvaiheessa. Olemme lähettäneet pyyntöjä komissiolle asiakirjoista, joita haluaisimme nähdä. Me tiedämme, että näitä on olemassa, koska niin on viitattu muissa asiakirjoissa, eli nämä ovat olemassa, mutta emme vielä ole niitä saaneet ja olemme kuulleet, että komissiossa näitä asiakirjoja ei ole, eli pitää sitten kysyä tupakkateollisuudelta, saisiko näitä asiakirjoja nähdä. Eli onko tässä nyt asiakirjojen suhteen pieni ongelma? Um, I'd have to check exactly, Madam Chairman. No pitäisi tarkistaa tämä asia, hyvä puheenjohtaja, mutta uskoakseni Nämä asiakirjat ovat julkisesti saatavilla. Olemme tehneet monista niistä julkisesti saatavia. nyt jos niitä on vielä sellaisia, jotka eivät ole saatavilla, voin mielelläni tarkastella asiaa, mutta tietääkseni monet näistä asiakirjoista on sekä välitetty valiokunnalle että julkaistu. Haluaisin tietää, mitkä asiakirjat ovat sellaisia, että teillä ei ole niihin pääsyä vielä. Voimme lähettää tämän luettelon. Se taisi olla kymmenen sivuinen Eli voin vakuuttaa, että nämä asiakirjat eivät ole saatavilla, niitä ei ole saatu käyttöön ja haluaisin nyt tietää miksi. Ja olemme sitten kuulleet, että niitä ei sitten enää ole. Tämä on meille tärkeä asia, koska ainoastaan sitten, kun tämänhetkinen sopimus arvioidaan, eli onko järkevää pidentää sopimusta, eli olisi tärkeää, että tässä kohtaa voisimme päästä eteenpäin ja jos saisimme teiltä tukea, niin se olisi erittäin myönteistä meille. Sitten vielä yksi asia. Olaf ja nämä clearinghouse-mekanismit. Pääsihteeristöhän vastaa tästä, eli clearinghouse tarkoittaa sitä, että komission pääsihteeristö kaikki tapaukset, joissa Olaf tekee tutkimuksia – komission työntekijöitäkin voidaan tutkia ja näitä kutsutaan clearinghouse-tutkimukseksi. Pöytäkirjat ovat saatavilla, eli me pyydämme tietysti näitä. Ne voi lukuhuoneessa käydä katsomassa. Ja valvontakomitea, saako valvontakomitea myöskin nämä pöytäkirjat käyttöönsä? Ja sitten yhteisymmärryspöytäkirja on julkisesti saatavilla. Näin ei kuitenkaan ole ja me haluaisimme sen nähtäville. Ja olisi hyvä, jos saisimme tämän yhteisymmärryspöytäkirjan Aldokin suhteen myöskin käsiteltäväksemme, koska me katsomme, että meidän pitäisi olla perillä näistä asioista. Sitten kysymys. Eli saako tämä valvontaneuvosto pöytäkirjat? Ja sitten toinen kysymys olisi, hetkinen, kolme henkilöä, jotka pääsihteeristössä vastaavat Olaf-tapauksissa tietojenvaihdosta – vuosikertomuksessa puhutaan viidestä henkilöstä ja näissä vastauksissa puhutaan kolmesta henkilöstä. Montako heitä on? Ja sitten vielä yksi kysymys. Eli jos kyse on siis täysi aikaisista työpaikoista, niin tekevätkö sitten tätä työtä koko päivän ja miten tämä liittyy sitten need to know periaatteeseen? On sanottu, tuota, että Olaf on saanut komission suhteen päätökseen 36 tapausta, ja tässä puhutaan sadasta tapauksesta, ehkä nämä ovat vireillä. Eli miten sitten luottamuksellisuus näiden kolmen suhteen, kuka tekee päätöksiä ja kuinka pitkälti he puuttuvat näihin asioihin, koska clearinghouse-mekanismit käsittelevät hyvin konkreettisesti näitä tapauksia. Eli millä tavalla Olaf voi sitten tehdä riippumattomia tutkimuksia jos samaan aikaan jokaisessa vaiheessa täytyy sitten selittää pääsihteeristölle asian etenemisestä. Eli silloinhan tutkimus voitaisiin tehdä itse. Jos voisitte tätä hiukan selvettää vielä, niin se olisi hienoa. Kiitos. Thank you very much. I'm happy to explain. Paljon kiitoksia. Milläni kerron tarkalleen, mitä Clearinghouse tekee. Ensinnäkään se ei käsittele tapauksia, ei puhu tapausten, harjo- tapausten harjoittamista. Olaf on riippumaton toimija ja Clearinghouse ei millään tavalla sekaannu sen tutkimuksiin. Clearinghousein ta- tarkoitus on tarjota komissiolle tietoa sellaisista tapauksista, jotka koskevat joko komission toimintaa tai henkilökuntaa. Ja saattaisi olla ehkä teille mielenkiintoista tietää, että tämä luotiin, koska Eurostat-tapauksessa oli tilanne, että komissio ei saanut tapauksesta lainkaan tietoa. Eli systeemisiin vaikeuksiin clearinghousea käytetään, kun komission täytyy sisäisiä menettelyjä tarkastella. Esimerkiksi jos Olaf tutkii tapausta, jossa olisi tärkeää, että komissio olisi tietoinen siitä, että puutteita omassa valvonnassamme on äh, julkisten sopimusten tai jonkin muun asian kohdalla, olisi tärkeää voida systeemisellä tavalla käsitellä näitä omalla osastollani tai oikeudellisessa yksikössä, jotta ne voisivat toimia. Ja on tärkeää, että Olafin tapauksissa esiin tulleet heikkoudet voitaisiin käsitellä, että komissio voi niistä ottaa oppia. Luonnollisesti kaikki käsitelty tieto on luottamuksellista ja siksi sitä annetaan vain henkilöille, jotka tiedon tarvitsevat. Kun Olaf on suorittamassa tutkimusta, joka koskee joko komission jotakin henkilökunnan jäsentä tai sellaista talousarvion osaanko toteuttamista komission vastuussa. Ja näin me raportoimme kyseiselle henkilölle ja pääsihteerille vain kun on tarpeen, jotta he voivat ryhtyä toimiin talousarvion suojelemiseksi. Tämä on hyvin tärkeä toimi, mutta se ei sekaannu Olafin tutkintatoimintaan. Osastollani on kolme henkilöä, jotka tekevät tätä työtä täysaikaisesti, sillä paljon tietoa tulee luottamuksellisesti käsitellä. Te voitte pöytäkirjoja, pöytäkirjoihin tutustua itse sopimuksemme mukaisesti, mutta näitä pöytäkirjoja ei julkaista ja niitä ei valvonta ähm, komitea voi saada. Me emme näe, miksi valvontakomitealla pitäisi olla niihin pääsy. Ja henkilökuntaan liittyen meillä on kolme henkilöä, jotka tekevät äh, kokoaikaisesti työtä tämän asian parissa. Tämä lukumäärä riippuu laskentatavasta ja sanomme, että 100 tapausta käsittelimme viime vuonna. Kyseessä eivät aina ole 100 erillistä tapausta, eli kyseessä on 100 tutkintaa. Yksi tapaus saattaa palata takaisin tutkintaan. Ja tämä selittää sen, miksi numer, näiden tapausten lukumäärä saattaa erota Olofin tutkimusten määrästä. Jokin tutkinta saattaa kestää 10 vuotta siitä, kun se käynnistetään sen päättymiseen asti ja siihen vaiheeseen asti, kun se kansalliseen käsittelyyn saatetaan ja lopulta suljetaan. Meillä on useita tapauksia, jotka saattavat palata meille syklistä riippuen. Ja, vielen dank. Eine ganze Reihe. Kiitoksia. Monet pyytävät puheenvuoroa ensin. Ensin De Jong. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääsihteerille siitä, että saamme teiltä lisää apua vastuuvapauden yhteydessä. Minulla olisi kysymyksiä, jotka liittyvät avoimuuteen. Vastauksia saatiin kirjallisesti kysymyksiin, jotka liittyvät käytännössääntöihin komission jäsenten ja 15 kysymys asiantuntijaryhmä ja vielä kysymys 16. Hyvin lähdettiin liikkeelle uuden kauden osalta sekä komissiossa että parlamentissa, kun ajatellaan Junckerin julkilausumaa, jossa hän selkeästi sanoi, että hän haluaa enemmän avoimuutta myös komissioon ja hän lähti myös konkreettisiin toimiin, jotka ovat hyvin tervetulleita. Euroopan parlamentissa olen iloinen, että tällä viikolla interryhmä avoimuudesta ja korruption vastaisesta taistelusta voi kokoontua. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentissakin vielä työstetään linjoja. Mutta tältä pohjalta sanoisin, että näihin kysymyksiin on vastattu hyvin muodollisesti ja toivoisin, että nyt vuoropuhelussa voidaan puhua yksityiskohtaisemmin. Komission jäsenten käytännössäännöistä ensin. Huoli joka liittyy kysymykseen 12, oli tämä ad hoc eettinen komitea, joka on nimetty riippumattomaksi, mutta kyse on kuitenkin ihmisistä, jotka tekevät komissiolle työtä. Ja kyllä on hankala, että saadaan riippumaton komitea omien joukosta. Haluaisin mielelläni tietää tästä lisää tämän tiedon pohjalta ainakin me asiaa arvioimme. Toiseksi sanotaan, että ad hoc eettinen komitea katsoo ainoastaan sitä, mitä entiset komission jäsenet ovat tehtäväkseen ottaneet ja mahdollista eturistiriitaa, mutta kysymys kuuluu, mitä tehdään, jos valituksia syntyy muista asioista, riippumattomuudesta – komissaarien toiminnan osalta. Eli miten eettinen komitea hoitaa tätä kysymystä vai jääkö tämä kollegion käsiin täysin? Ja kolmas kysymykseni, joka sääntöihin liittyy, onko oletettu, että arvioidaan koko tilannetta nyt, kun komission puheenjohtaja haluaa lisää avoimuutta. Ehkä käytännössääntöjä tarkasteltaisiin kokonaan uudestaan. Minulla olisi tässä monia kysymyksiä. Mitä asiantuntijaryhmään tulee? Kysymys kuului, voitaisiinko saada tarkat tiedot annetusta ohjeistuksesta. Komissio on luvannut antaa yksityiskohtaista tietoa – Euroopan parlamentille silloin, kun budjettikeskustelua käytiin vuodesta 2015. Parlamentti halusi lopulta varauman asiantuntijaryhmien osalta, mutta tätä ei saatu läpi muuten kuin, että saataisiin täysi tieto siitä, miten nämä ryhmät asetetaan ja että ne varmasti ovat tasapainossa – Tämä on siinä mielessä tärkeää, että nyt uudella tapaa käymme keskusteluihin asiantuntijaryhmien kanssa. Meillä tutkitaan valiokunnassa asiantuntijaryhmiä. Voimme käydä siitä keskustelua täällä valiokunnassa. Kun mietintö on valmis, sitten oikeusasia mies tai nainen. Tästäkin aiheesta on tutkimus ja sitten interryhmä, jonka aikaisemmin mainitsin, on hyvin kiinnostanut näistä tutkimuksista myös. Eli on tärkeää, että saamme täyden avoimuuden. Vaikka olisi suuresta näistä paperia kyse, me haluamme sen. Sitten asiantuntijaryhmien säännöistä uudelleen tarkastelu oli suunnitteilla tälle tai ensi vuodelle, mutta mitä ne ole oikein kuulunut, eli kysyisin, työstetäänkö nyt jo näiden sääntöjen tiukentamista. Ja sitten viimeinen kysymys, joka liittyy tähän avoimuusrekisteriin. Olen hyvin iloinen siitä, että ehdotus saadaan sitovasta aivoimuusrekisteristä. Mutta tällainen sitova, se voidaan määritellä erittäin monella eri tavan, tavalla. Miten konkreettisesti huolehditte siitä, että tämä rekisteri on pakollinen kaikille? Pääsihteeri, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, on the Paljon kiitoksia tähän ad hoc komiteaan liittyen. Minä ähm, voin ravistella päätä, niin se on riippumaton, se riippukomissiosta. Meillä on kolme jäsentä, jotka, josta yksi on entinen tilintarkastustuomioistuimen entinen jäsen, yksi parlamentin entinen jäsen ja yksi komission ähm, entinen. He ovat riippumattomia ja tekevät tätä palkkiotta tätä työtä. Ja käytänne säännöstön, komission entisten jäsenten käytännön säännöstön mukaan he toimivat ja äh, heillä on mahdollisuus äh, kuulla eettisissä kysymyksissä, mutta käsittääkseni niitä mahdollisuutta ei ole käytetty. Jos meillä olisi tilanne, jossa äh, jokin virassa oleva komission jäsen olisi tutkinnan alla luonnollisesti asiaa ähm, asiaa käsiteltäisiin, tämä voidaan tehdä joko Olafin tutkinnan vuoksi tai muista syistä, ja mielestämme riittävä järjestelmä on olemassa, eikä ole erityistä tarvetta komission jäsenten tänne sääntöä uudelleen arvioida. Kaikki ovat siitä hyvin tietoisia asiantuntoryhmään liittyen. Minun täytyy tarkistaa tämä, mutta minun tietäkseni olette saaneet melkoisen paljon tietoa. Voin tarkistaa, onko tieto jäänyt jonnekin välille, mutta olen erittäin tietoinen siitä, äh, mitä eri tietoa uskoakseni parlamentille on tarjottu. Voin antaa jonkin kerran esimerkkejä muutoksista, joita olemme tehneet. Esimerkiksi me olemme tuottaneet äh, ohjelinjat eturistiriitojen välttämiseksi ja eturistariitojen tunnistamiseksi asiantuntoryhmissä ja olemme myöskin äh, käyneet läpi kaikki ryhmät, jotta voisimme varmistaa sen, että jokainen ähm, jäsen ryhmässä selkeästi tuo esiin, mitä tahoa edustaa, mitä intressejä tai osoittaa toimivansa henkilökohtaisessa ominaisuudessa, jos näin on ilmoittanut. Tämä luo äh, interaktiota parlamentin ja ryhmien kanssa ja me olemme tukeneet tätä prosessia ja pyrin selvittämään, mihin tämä tieto on jäänyt, ellei sitä ole teille välitetty. Olen teihin yhteydessä tämän asian tiimoilta. Sitten läpinäkyvyysrekisteriin liittyen komissio on todennut, että se tekee tämän vuoden aikana uskoakseni äh, ehdotuksen sen suhteen tässä ehdotuksessa. Tämä pakollisuus täytyy määritellä. En halua nyt ennakoida tätä, mutta tiedän, että varapuheenjohtaja Timmermans, joka tulee tätä tehtävää hoitamaan komissiossa, on käynyt parlamentin kanssa keskusteluja ja tulee parlamentin ja neuvoston kanssa tarkastelemaan sitä, mitä tähän tulisi ottaa mukaan. Mutta yksi tärkeä osa ja komission ehdotus tulee olemaan pakollisuuden määritteleminen ja se, kuinka rekisteröidyt ihmiset saavat pääsyn ja mitä he voivat tehdä, ellei, elleivät tässä rekisterissä ole mutta nämä asiat tulee ehdotuksessa itsessään määritellä selkeästi. Joo, Kollegi de Jong, da werden Niin de Jong. Eli uusia ajatuksia tarvitaan. Niin jos teille sopii, niin olen varapuheenjohtaja Timirmasin kanssa jo puhunut tästä pakollisesta. Ja jos pakollinen tarkoittaa, että myös parlamentti tekee tätä, niin sitten minulla on kyllä oma mielipiteeni siitä, Meidät on valittu tänne ja komission jäseniä taas ei, ja se on valtava ero. Enkä haluaisi, että nyt kaikki asetetaan samalle viivalle. Eli tästä pitää vielä käydä mielenkiintoista keskustelua. Ja seuraavaksi edustaja Toira. Joo. Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt ymmärrä, miksi te vastustatte sitä, että parlamentin jäsenet ovat rahallisesti samalla taso, linjalla kuin komission jäsenet. Mutta puheenjohtaja pääsihteeri Day, kaksi kysymystä. Ensinnäkin kyselykaavakkeen kysymys. Te olette tässä nyt luetelleet vuoteen 2013 mennessä henkilöstön lukumäärän. Se on noin yli, vähän yli 500 työntekijää, mutta sitten myös sopimushenkilöstöä. Ja komission jäsenten kuulemisissa kuulimme ja kriittisesti vähän kysyimme siitä, mikä on suhde komission varapuheenjohtajien välillä, jotka koordinoivat eri aloja, ja sitten muiden komission jäsenten välillä, joilla on salkut. Ja nyt sitten komissiosta on kuultu, että suunnitteilla on, että vahvistetaan tai komission jäsenet sitten ilmoittavat, että heillä ei ole mitään valtaa kyseisissä osastoissa. salkun omaavat komission varmasti pitävät tätä tilannetta hankalana. Eli voisitteko tästä kertoa jotain? Eli mitä tämä nyt tällä hetkellä merkitsee pääsihteeristölle, mitä on tulossa, ja ollaanko miettimässä sitä, millä tavalla ehkä sitten voidaan näitä paikkoja siirtää komission osasta toiseen. Ja sitten toinen osa liittyy parlamenttiin. Itsehän olin esittelijänä oma aloite mietinnön osalta, jossa puhuttiin suoritepohjaisesta talousarviosta. Eli siitä kysyisin komission pääsihteerinä, miten näette tämän ehdotuksen suoritepohjaisesta talousarviosta ja onko pääsihteeristöllä tässä hankkeessa jonkinlainen rooli ja jos on, niin millainen? Eli ehkä tähän voisitte kertoa jotain. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Kyllä, edustaja Toirer on ihan oikeassa, kun hän puhuu pääsihteerin vahvistetussa roolissa uudenlaisesti järjestetyssä komissiossa, erityisesti siinä, että tukea annetaan seitsemälle varapuheenjohtajalle viides läheistä ei ole pääosastoa suoraan alaisenaan, joten pääsihteeristö saa 80 lisää henkilöstön jäsentä, jotta voidaan huolehtia tästä kasvaneesta työtaakasta. Virat syntyvät sitä kautta, että sen lisäksi, että on prosentilla leikattu tuossa sopimuksessa MFFstä. Meillä on lisäprosentin vero vuosittain, jotta voidaan priorisoida näitä virkoja. Tällä tavalla olemme ECOFIN, Markt ja Komp pääosastu ja vahvistettu kriisin aikana. Näin se tehdään siis komission virkakaavioissa vain prioriteetteja muutetaan. Perusrooli varapuheenjohtajien osalta liittyy siihen, että saadaan hankkeita toteutumaan, eli tiukasti ei ole vastuussa tiettyistä politiikan alasta koko mandaatin ajan, vaan heillä on koordinoiva rooli. Ja itse asiassa ei ole oikein sanoa, että heillä ei ole yhteyttä erikoispääosastoihin. Kyllä he saavat apua kaikelta henkilöstöltä komissiossa, mutta se pitää järjestää hyvin ja pääsihteeristö on näin yhteystahona, jotta saadaan panosta pääosastoilta ja voidaan antaa sitä varapääjohtajille. Meidän tarkoitus olla myös horisontaalinen kokonaiskuva yhteistyöstä. Pääsihteeristössä ollaan myös vastuussa siitä, että komissio jota edustetaan muodollisesti parlamentissa ja neuvostossa. Eli me pyrimme huolehtimaan toimielin kysymyksistä myös tässä yhteydessä. Jälleen kerran, koska uusi komissio on vasta kolmen kuukauden ikäinen ja jotkut näistä käytänteistä ovat edelleen työn alla, mutta varapuheenjohtajilla on myös säännöllisesti kokouksia tai silloin kun niitä tarvitaan suoraan niiden pääosasten kanssa, jotka osallistuvat hankkeisiin, joita he johtavat. Joten ensimmäinen projekti esimerkiksi, joka on jo käynnissä, on investointipaketti. Hyvin intensiivistä työtä kautta komission varapuheenjohtajien ja komission jäsenten yhteistyössä, tiivissä yhteistyössä. Tämä on muutos komission työtapoihin. Tämä on toisenlainen tapa työtä tehdä. Mutta uskoakseni näin saadaan paljon integroidumpaa politiikkaa ajettua ja tämä mahdollistaa myös sen, että poliittinen taso ottaa poliittisesti kantaa paljon varhaisemmassa vaiheessa, kun tähän mennessä on pystytty tekemään. Eli pyritään vapauttamaan varapuheenjohtajat enemmän päivittäisestä työstä niin, että he voivat koordinoida eri politiikan saroilla. Näin saadaan parempi lopputulos, näin uskon. Tämä on tavoite ainakin ja minun osastoni saa yhteenvedot, jotta voimme sitten tukea erityisesti näitä viittä varapuheenjohtajaa roolissaan. Toinen kysymyksen liittyi pääsihteeristön rooliin. Me olemme osa keskitettyjä toimia. Olen budje, olemme budjetti- ja henkilöstöosastojen kanssa läheisessä yhteistyössä – samoin sisäisen tilintarkastusosaston kanssa ja informatiikan keskitetyn osaston kanssa tietyissä kysymyksissä suoriteperusteisesta budjetoinnista. Sanoisin, että me kehittelemme yhdessä tapoja, joilla tämä uusi toimintatapa saadaan toteutumaan niiden ohjeiden kautta, joita pääosastoille annetaan siinä, miten kehitellään vuosittaista toimintakertomusta, esimerkiksi vertaisarvioinnit niiden – varamien osalta, joita pääjohtajat miettivät. Joten katsotaan, ovatko ongelmat riittävän vakavia, että tällainen varama voidaan esittää. Teemme yhteistyötä kollegan kanssa, jotta tiedämme varmana, että on toimintasuunnitelma, jolla tämä ongelma ratkaistaan. Pyrimme keskitetysti auttamaan pääosastoja, jotta ongelmien syyt saadaan karsittua. Samaa käytäntöä käytetään siinä, kun me keskitettynä yksikkönä annamme ohjeistusta pääosastoille, jotta voidaan kehitellä hallintojohtajuuskulttuuria, jossa katsotaan suoritusta, tuloksia, huolehtia siitä, että kulttuuri muuttuu. Me olemme vastuussa vain 20 prosentista budjettia suoraan, eli miten tehdään yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan parempia tuloksia jäsenvaltioiden hallinnoimasta 80 prosentista. Kiitos. Next of the Rednerlist is the colleague. Seuraavaksi Wogan. Uh, thank you, Chair. Can I also... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin pääsihteeriä vierailusta tänä aamuna ja näistä vastauksista. Minulla oli kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymyks, ensimmäisen kysymyksen edustaja De Jong jo kysyikin läpinäkyvyysrekisteriin liittyen ja erityisesti halusin tiedustella äm, ajankohtaista tietoa tästä toimielinten välisestä sopimuksesta. Siihen vastattiin, mutta haluaisin kysyä, tiedättekö tällä hetkellä, mikä neuvoston kanta tähän on. Meidän pitää saada heidätkin mukaan tähän ja vakuuttaa heidät siitä, että tämä on hyvä asia se olisi tervetullutta. Sitten toinen asia koskee Olafia. Kaikki tässä huoneessa olleet, kun Olaf ja sen valvontakomitea olivat paikalla, eivät varmaankaan huomanneet, että näiden kahden elimen välillä on hyvin paljon jännitteitä ja hiukan ilkeitä henkilökohtaisiakin ongelmia. Haluaisin tietää näiden kahden elimen toiminnasta erityisesti Olafista, sillä sen riippumattomuus on tärkeää. Voisitteko kertoa meille näiden kahden organisaation välisestä suhteesta? Onko siellä kiistaa ja onko teillä valvontarooli tässäkin asiassa, sillä tällä hetkellä työsuhteet eivät ole hyvät niiden välillä ja minä uskon, että tämä vaikuttaa niiden työhön tällä hetkellä. Thank you. Kiitoksia ensimmäiseen kysymykseen. En nyt voi sanoa mitään kovin konkreettista, mutta voin sanoa, että mitä on rohkaissut se, että hiljattain neuvosto on alkanut puhua tästä avoimuusrekisteristä ja toivottavasti se sitten johtaa suureen kiinnostukseen osallistua näihin asioihin. Perinteisesti neuvosto on ollut sillä kannalla, että neuvoston rakenteet ovat sellaiset, että niihin ei voi oikeastaan kohdistua lobbausta, mutta nyt kun parlamentti ja komissio on painostanut neuvostoa, niin tilanne on kehittynyt. Ja toivottavasti, siis komissio, kun se tekee ehdotuksia, niin haluamme saada toimijoiden välisiä järjestelyitä aikaan. Meillähän on jo parlamentin kanssa näitä, mutta haluaisimme myöskin neuvoston mukaan. Eli meillä on jotain syytä nyt olla toiveikas No sitten Olafin ja valvontakomitean välinen suhde. No tämä nyt varmaan ei kuulu meille, koska Olafin työnhän tulee olla riippumatonta ja me kunnioitamme Olafin riippumattomuutta, eli me emme puutu tähän juuri siksi, että valvontakomiteakin on olemassa. Eli en näe, millainen rooli komissiolla voisi tässä olla. Kiitos. Next off the written list is Kollege Pirinski. seuraavaksi Pirinski, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Madam Secretary. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa pääsihteeri, minä haluaisin palata pariin kysymykseen, joihin viitattiinkin jo aikaisemmin tässä kokouksessa. Euroopan 2020-strategia ensinnäkin ja sitten asia, johon viittasitte luvut jotka heijastelevat virhetasoja tai petoksia. Ensimmäinen kysymys. Viittasitte kirjallisissa vastauksissannekin vastuun jakoon. Sitä, että jäsenvaltiot ja eri salkkujaan kautta ollaan vastuussa Euroopan 2020 strategian täytäntöönpanosta, mutta ettekö ole sitä mieltä? Ja tämä on kysymys, jonka esittäisin teille muistaen, miten paljon kokemusta teillä on. Ja hyvin rikkaas yleiskatsaus siihen, miten komissio on toiminut ja miten unioni on kehittynyt kaiken kaikkiaan. Teillä on paljon kokemusta ja pohtisin, että viime maaliskuussa raportissa, kun puhuttiin 2020 strategiasta, niin vuosikymmenten ajan unionissa oli muotoutunut sellainen käsitys, että tämän tavallaan tällainen konvergenssi laite koneista. Kriisin jälkeen on syntynyt epäilystä siitä, toimiko unioni edelleen tällaisella tapaa. Ja selkeästi tällä hetkellä meillä nähdään kuilujen syntymistä EU-ssa. Ettekö ole sitä mieltä, että kun puhutte siitä raportissa, että pitäisi ohjata ja koordinoida, koordinoida töitä, eikö tässä pitäisi olla kunnianhimoisempi siinä, että pyrittäisiin tekemään ehdotuksia siitä, miten saataisiin parempia tuloksia Eurooppa 2020 osalta. Pohdittaisiin, missä nyt mennään ja mitä tulisi tehdä tulevan viiden vuoden aikana. Muistaen kaikki kommentit ja ehdotukset, joita saatiin julkisten kuulemisten kautta. Meitä kiinnostaa ainakin komission tiedonanto kovasti siitä, miten arvioidaan kaiken kaikkiaan näitä kommentteja. Toinen kysymys Kuten sanoitte, joskus on melko hankala saada erottelu ja sopivat toimet toteutettua, kun puhutaan epäsäännönmukaisuuksista. Asioita, jotka eivät kuitenkaan ole petoksia versus sitten, kun käsitellään petoksia. Meitä periaatteessa kiinnostaa tässä paras tapa suojella unionin taloudellisia etuja. Minä uskoisin, että paras tapa suojella taloudellisia etuja on huolehtia parhaasta mahdollisesta varojen käytöstä. Ja henkilökohtaisesti pelkään vähän sitä, että se, että yksiselkoisesti keskitytään ainoastaan petoksiin, vaikka petokset varmasti ansaitsevat Mm. paljon huomiota ja tiukkoja vastatoimia, että petoksista voidaan mm. rangaista. Mm, tämä petoksiin keskittyminen ei saisi varjosta kuitenkaan huolta, joka liittyy epäsäännönmukaisuuksiin, jotka eivät ole petoksia, jotka vaatisivat toisenlaista vastausta komission puolelta. Kiitos oikein paljon, arvoisa pääsihteeri. Todella olen iloinen siitä, että voitte vastata tällä tämän kysymyksiin. Um, thank you very much. Um, I... Paljon kiitoksia. Jaan mielipiteen siitä, että se tosiasia, että yksi Euroopan unionia todella rakentavista asioista on ollut tämä konvergenssimoottori, ja se ei ole nyt kriisin aikana toiminut. Kysymys, joka meillä on avoimena se, mitä nyt teemme, ja minä en usko, sanan sanottu, että komissiossa me yksin pystymme muuttamaan tämän tilanteen, kun sanomme, että olemme koordinaatiosta, eh, johtamisesta ja kunnanhimon tason määrittelystä vastuussa. Kyseessä on se, että me teemme aloitteen. Toteutus riippuu suuresti siitä, hyväksytäänkö meidän ehdotuksemme ja toimeenpannaanko se. Ja nämä alat ovat sellaisia, joilla jäsenmaat maasta riippuen ovat enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että heidän pitää määrätä rytmi. Meillä on Euroopan unionin 2020 tavoitteemme, mutta jäsenmailla on omat tavoitteensa. Eräät ovat kunnianhimoisempia kuin toiset ja toiset realistisempia kuin eräät. Uskoakseni kriisin jälkeisenä aikoina, toivottavasti nämä alkavat nyt koittaa, on tärkeää, että komissio tarkastelee 2020 tavoitteita, määrittelee, ovatko nämä hyvät oikeat tavoitteet. Kyllä ne ovat tietyllä tavalla jonkinlainen yhteenveto siitä, minkälaisessa yhteiskunnassa haluamme tulevaisuudessa elää. Ja jos nämä tavoitteet ovat oikeat, kuinka voimme sitten ponnistelujamme lisätä, jotta tavoittaisimme ne. Me olemme pyrkineet ohjaavassa hengessä yhdistämään tämän ja siksi uusien rakennerahastojen ohjelmassa on virtaviivaistettu nämä 2020 tavoitteet mukaan tavoitteisiin energiatehokkuutta. Me siis ajamme ja koulutustavoitteita ja niin edespäin näissä ohjelmissa. Ja kun uusi komissio tekee oman arvionsa tästä strategiasta ja siitä, mitä siinä tulee muokata. Mielestäni suurin kysymys, jota meidän tulee tarkastella, on pitkän aikavälin tilanne. Meidän analyysimme on se, että suurelta osalta lyhyen aikavälin toimet, joihin jäsenmaiden tulisi ryhtyä, on jo enemmän tai vähemmän aloitettu, mutta tietyssä määrin pitkän aikavälin toimet eivät ole vielä käynnissä. Nämä tutkitus- tai koulutustavoitteet, niiden kohdalla budjettia on leikattu ja mielestämme, mielestämme meidän pitäisi päästä takaisin raiteille. Euroopan unionin pitäisi olla tällainen, kuten sanotte, konvergenssi laite. Tämähän on hyvin vahva termi. Ja meidän pitäisi tarkastella sitä, mitä voimme tehdä, jotta pääsisimme tähän liikkeeseen takaisin. Osa tässä työssä on sitä, että yhdistämme toimet näihin tavoitteisiin ja kun komissio loi investointipaketin, se totesi, että jos haluamme tämän koneiston jälleen liikkeelle, meidän täytyy saada enemmän investointeja ja luottamusta aikaan, erityisesti yksityisiä investointeja. Ja kaikki nämä tavat ovat sitä, että pyrimme yhdistämään välineet näihin poliittisiin tavoitteisiin. Tässä on mielestäni vielä paljon keskusteltavaa, mutta yhteisessä hengessä me voimme näitä ideoita esittää ja osoittaa, kuinka ne toimivat, mutta lopultakin jokaisen jäsenmaan täytyy maakohtaisesti katsoa, kuinka nämä tavoitteet toimivat ja saadaan toteutettua. Ähm, sitten tämä kysymys äh, epäsäännönmukaisista ja petoksista. En usko, että petoksista koskaan päästään eroon, mutta meidän täytyy olla varovaisia siinä, kuinka epäsäännönmukaisuuksia käsittelemme, kun ne eivät ole petoksia. Monissa komission asiakirjoissa on tuotu esiin se, kuinka paljon valvonta luo kuluja. Meillä täytyy olla valvontaa, mutta valvontakulut eivät saa olla niin raskaita, että ne lopettavat kaikkien ohjelmien toteuttamisen. Ja kun epäsäännönmukaisuuksia ilmenee, ne täytyy korjata. Me olemme hyvin kova kätisiä vetosten kanssa, mutta mielestäni kyseessä on tasapainokysymys. Monia virheitä voidaan tehdä aivan hyvin aikomuksiin. Osa työstämme on sitä, että pyrimme yksinkertaistamaan sääntöjä. Säännöt saattavat olla hyvin monimutkaisia ja me olemme suoraan sanottuna olleet monivuotuisen rahoituskehyksen kanssa pettyneitä, kun halusimme yksinkertaistaa kuvaa, mutta kansalainsäätäjien kanssa tehdyn lopun, työn lopputuloksena näin ei tapahtunut. Me pyrimme löytämään tapoja näitä ei-petoksen kaltaisia virheitä ja epäsäännönmukaisuuksia korjata. Mutta meidän täytyy muistaa myöskin, mikä kulutaakka tästä valvonnasta koituu. Ja jos me valvomme liikaa ohjelmia, me saatamme unohtaa sen, mikä ohjelmien loppuun, lopullinen tarkoitus on. Tämä valiokunta aina tukee teitä, koska nämä ovat meillekin tärkeitä aiheita. Vaikka niin helppoa tämä tietenkään ei ole. Seuraavaksi puhelijalistalla Arno, olkaa hyvä. Yes, if I, if I may, I'd just like to come back to the clearing. Niin palaisin vielä tähän clearinghouse-järjestelmään te kuvasitte tapauksia, joissa Olaf on havainnut rakenteellisia puutteita. Ja sitten se on toimitettu clearinghousein käsiteltäväksi, jotta komissio voi ratkaista näitä asioita ja parantaa käytänteitään. Ymmärrän, että tällaisessa tilanteessa täytyy olla jonkin verran luottamuksellisuutta. Ja tietysti täytyy löytää tasapaino luottamuksellisuuden ja avoimuuden välille. Ja kysyisin, mitä voidaan tehdä, jotta näissä asioissa toimitaan mahdollisimman avoimesti. Tällä hetkellä on turvattu lukusali Ainoastaan jotkut henkilöt voivat käydä siellä tutustumassa asiakirjoihin. Voitaisiinko nyt tehdä jotain? Esimerkiksi toimittaa tietoa niin, että pääperiaatteena olisi se, että kansalaiset voivat nähdä näitä asiakirjoja ilman, että paljastetaan mitään luottamuksellista tai olisiko jonkinlainen aikataulu, jonka jälkeen voidaan julkistaa tiettyjä tietoja. Eli ymmärrän kyllä tämän asian, mutta olemme nyt kuulleet tästä luottamuksellisuudesta, mutta emme sitten niistä toimista, joihin on ryhdytty, jotta voidaan varmistaa, että näissäkin asioissa toimitaan avoimesti. Um, Well, there's also the very important... No, lisäksi on tärkeä periaate syyttömyysolettama. Ennen kuin tapaus on lopun käsitelty tuomioistuimessa, meidän on suojeltava syyttömyysolettamaa. Kyse ei ole siis ainoastaan siitä, miten käsitellään tiettyjä tietoja. Kyse on myös tietosuojasta, yksityisyyden suojasta ja syyttömyysolettamasta. Olaf julkaisee säännöllisesti raportteja tapauksista. Niistä saadaan jo tietoa sellaisista tapauksista, joita Olaf tutkii. Komission sisäinen lautakunta, jos tämä koskee komission virkamiehiä myös sopivassa muodossa, kertoo näistä prosesseista. Joten aika paljon tietoa on jo tied- on jo tarjolla, koska avoimuusvaatimus on, ja toimi on meillä yhteinen, mutta vaikea olisi mennä pidemmälle ilman, että tipahtaa nyt siihen, että joko puuttuu syttömyys olettamaan tai tietosuojasääntöihin. Rangaistus tietyn ajan jälkeen. Tämä on hyvin pitkä aika, kun tapaus avataan ja kansallinen tuomioistuin sen käsittelee loppuun. Tässä voi mennä useita vuosia kansalliset oikeuslaitokset ovat hyvin hitaita, ainakin oman kokemukseni perusteella, kun olen näitä tapauksia seurannut. Voimme tietenkin katsoa asiaa uudestaan, katsoa onko mitään, mitä voisimme tehdä, mutta hyvin tärkeää on syttömyys olettavan suojeleminen ja se, että kunnioitetaan yksityisyyden suojaa tieten käsittelyssä. Kiitos. Nästa auf der Rednerliste ist der Kollege bitte. Seuraavaksi Staes. Thank you, ehm, Kiitos puheenjohtaja välein. kiitos vastauksista, joita olemme saaneet jo kirjallisesti teiltä ja avustajiltanne. Olafista on jo kysyttykin. Jokainen ymmärtää totta kai, että kuten asetuksessakin sanotaan, komissio ei voi tietenkään puuttua käynnissä oleviin Olafin tutkimuksiin. Se on ihan selvää, mutta toisaalta komission samoin kuin parlamentin ja valvontakomitean on arvioitava, että Olafissa tutkintaa hoidetaan oikealla tapaa ja varmasti raportit työstä pitää esittää oikealla tapaa, kun esimerkiksi raportoidaan siitä, kuinka monta tapausta on avattu tai puhutaan siitä, miten tämä palvelu toimii. Meidän voitava luottaa siihen, että nämä tiedot esitetään oikealla tapaa. Nyt on niin, että yhä useammat ihmiset, myös kollegat täällä, mutta myös ihmiset, jotka ovat osallisina, epäilevät kovasti sitä, miten Olaf ja Olafin pääjohtaja käsittelevät tilastotietoja raportoidessaan toiminnastaan. Tietyn raportin mukaan on saatu tietoa siitä, että pääjohtaja esimerkiksi antaa yksikön johtajalle Olafissa tehtäväksi systemaattisesti avata ja sulkea tapauksia tietyn ajan aikana. Ja tämä osoittaa tietenkin silloin, että siellä on ollut toimintaa, mutta osoittaako tämä, miten paljon petollista toimintaa on ollut. Ilmeisesti myös Olaf jättää tiettyjä tapauksia käsittelemättä ja sitten avaa ja sulkee käsittelyn uudestaan, joten – koko tutkinta-aika epäreilulla tapaa ei vastaa sitä aikaa, joka tarvittaisiin tosiasiallisesti. Lisäksi saimme lukea, että olla tapausten otsikointi on muuttunut sellaisella tapaa, että tapauksen otsikosta ei enää pysty vetämään johtopäätöstä siitä, mistä on kyse. Näin tapaus on vähemmän avoin niiden suuntaan, jotka valvovat Olafia. Monia tällaisia asioita kuuluu nyt. Myös julkisuudessa tiedän, että Olafin valvontakomitea on laatimassa raporttia tästä aiheesta. Kysymykseni teille kuuluisi. Tunnetteko tällaisia käytäntöitä? Huolettavatko ne teitä? Oletteko kärryillä siitä, mitä tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia teillä, tarkoitan tässä komissiota tietenkin kokonaisuutena, mitä välineitä komissiolla, mitä mahdollisuuksia puuttua tässä siihen, että huolehditaan sitä, että pääjohtaja Olafissa huolehtii siitä, että tällaiset menettelyt päättyvät, että tilastotiedot saadaan oikeanlaisiksi, avoimeksi ja luotettaviksi. Kiitos. Very important to understand the on tärkeää ymmärtää Olafin tilanne. Se on hallinnollisesti osa komissiota, mutta täysin riippumaton omissa tutkimuksissaan. Eli me emme kysy heidän tilastoistaan tai kuinka kauan kestää tutkimusten loppuviiminen. Se olisi puuttumista heidän tutkimuksensa, näin me emme toimi. Siksi on valvontakomitea, joka varmistaa, että Olafin riippumattomuus säilyy ja jos on kysymyksiä liittyen siihen, miten Olaf toimii, niin sitten on muita tahoja, jotka tarkastelevat näitä kysymyksiä, mutta komissio ei puutu siihen tapaan, jolla Olaf toimii. Se ei voi, ja meitä kritisoitaisiin, jos niin tekisimme, eli me emme puutu näihin. Hallinnollisesti he ovat osa komissiota, mutta tutkimustoiminta ei kuulu meille. Itse olen seuraavaksi puhelistalla, eli käytän nyt puheenvuoron. Voin ymmärtää, mitä juuri kuulin, mutta tästä nyt ei ole apua, koska ei kyse ole siitä, että puututaan Olafin tutkimus työhön, vaan kyse on siitä, että katsotaan millä tavalla ihmiset ja toimielimet EU:ssa todellakin saavat tahallaan väärää tietoa. Jos komissio ei käynnistä tästä nyt tutkimusta, niin sitten lähitulevaisuudessa käy kyllä hullusti. Me saamme tietoa. Tässä lukee, että Olaf huijaa sidosryhmiään. Kun tietoja saadaan Olafissa, niitä ei välittömästi rekisteröidä. Siihen saattaa kestää kuukausia ennen kuin näistä tiedoista rekisteröidään tapausjärjestelmään. Ainoastaan rekisteröinnin jälkeen 60 päivän määräaika lähtee juoksemaan. Ja siksi tiedot, jotka ovat 5-6 kuukautta maanneet jonkun pöydällä, ne arvioitiin sitten 60 päivässä ja sitten kansallisessa sanotaan, että on noudatettu sääntöjä. Vuonna 2014 alkupuoliskolla yli 350 tapausta pidettiin kuukausikausia ilman rekisteröintiä eikä niitä toimitettu eteenpäin. Eli jos meidän pitää hoitaa asiamme kuntoon, niin me teemme sen, mutta sitten kyllä tämä aiheuttaa maanjäristyksen. Ja jos tämä halutaan välttää, niin komission täytyy toimia. Komission täytyy tehdä jotain, ei näin voida jatkaa. Tässä on kyseessä muukin kuin petoksen torjunnan tehokkuus, todellakin. Ja olin hiukan huolissani siitä, että kaikki haluavat pestä kätensä tästä ja sanoa, että ei tämä kuulu meille. No kenelle tämä kuuluu? Valvontakomitea on yrittänyt tätä tehdä ja kuukausikausia, kuukaudesta kuukauteen siitä on rauhoiteltu ja tilastotietojen pantattu. Eli siellä on hyvin hankala toimia. He tulevat tänne sanomaan, että näin tämä tilanne ei voi jatkua. Ja nyt sitten valvontakomitea korvaa osan henkilöistä. Ja tiedän, että jäsenvaltioissa on operaatioita siellä vaihdetaan jäseniä valvontakomiteoihin ja halutaan sinne ihmisiä, joilla ainakin puhtaat kädet näissä asioissa. Ja jos komissio ei ryhdy mihinkään toimiin näissä asioissa, niin sitten me teemme sen. Ja siksi haluaisin, että näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti. Me esitämme kysymyksiä ja odotamme niihin vastauksia. Ja täytyy sanoa, että petoksen torjunta on tässä nyt kyseessä, emmekä voi tyytyä siihen, että tilastotiedot, joita meille toimitetaan, että ne eivät pidä paikkaansa. Olen tästä puhunut jo useaan otteeseen myöskin tässä valiokunnassa pääjohtajan kanssa ja voin vain sanoa, että komission täytyisi toimia säännöt mahdollistavat sen, mutta miksi näin ei ole tehty? Kiitoksia vastauksesta. Because the commission is not koska komissio ei ole vastuussa Olafin toiminnasta samalla tavalla kuin se on vastuussa äh, pääsihteeristöstä. Minä olen pyrkinyt selittämään, että komissiolla on hallinnollinen rooli, äh, Olaf on osa sen rakennetta, mutta komissio ei ole vastuussa tavasta, jolla Olaf äh, vastuutehtäviään toteuttaa. Pääsihteeri tulee tänne ähm, anteeksi, pääjohtaja tulee tänne vierailemaan säännöllisesti, te kuulette häntä, mutta komissiolla ei ole valtuuksia sekaantua Olafin jokapäiväisen toimintaan oikeudellisesti. Tilanne on tällainen, meillä ei ole oikeutta puuttua Olafin tapaan toteuttaa tutkimuksiaan. Olen pahoillani, mutta tällainen oikeudellinen tilanne on. Eli me emme ole oikea taho näille huolille. Teidän täytyy suoraan pääjohtajan tai valvontakomitean kanssa käsitellä huolenne? No, Stas kysyi siitä, että ovatko nämä tapaukset teille tuttuja? I've heard what you said. Kuulin, mitä sanoitte tänään, mutta koska me emme ole vastuussa tästä, emme me tätä tietoa saa. Me olisimme väärä taho. Teidän täytyy käsitellä näitä asioita suoraan Olafin kanssa, ei komission kanssa. Next of the list is the colleague Zeller. Seuraavaksi Zeller. Vielen Dank for... Kiitoksia puheenjohtaja. Palaisin 2020 strategiaan ja sen tavoitteisiin. Suuren osan elämästäni olen elänyt kaupungissa, jossa suunnittelutalous oli tärkeä periaate, ja vaikka oli aina suuria suunnitelmia ja hienoja kertomuksia siitä, miten suunnitelmat toteutuvat, niin tätä kaupunkia ei enää, tai tätä valtiota ei enää ole. Ja nyt itke sen perään, mutta sosiaalimarkkinatalous ja suunnitelma, talous olivat siellä vallalla. No nyt meillä on taas suuria kymmenvuotissuunnitelmia ja tavoitteita Kysymys kuuluu, millä tavalla valvomme sitä, että tavoitteisiin päästään? Sama kuin mikä tapahtui 2009, kun aloitin työni täällä parlamentissa, se pitäisi nyt välttää. Ja meillä on nyt tämä Lissabonin strategia, ja se nyt sitten kaikessa hiljaisuudessa haudattiin, ja ainoastaan viitattiin, että tavoitteisiin ei päästy ja että historia nyt menikin vähän eri tavalla kuin kuvittelimme. Ja sori vaan, nyt meillä on sitten uusi strategia. Ja no nyt on kulunut viisi vuotta, kun ajatellaan tätä uutta strategiaa. Eli viisi vuotta on kulunut tämän uuden strategian puitteissa. Ja nyt on korkea aika miettiä, missä mennään – ja meidän ei pidä nyt tehdä sitä virhettä, että lykkäämme toisillemme vastuuta. Tämä kuuluu jäsenvaltioille, ei kun tämä kuuluukin EUlle. Jäsenvaltioiden ja EUn toimielinten yhdessä pitää toimia. Nehän ovat Euroopan unionin. Jos jäsenvaltiolla on tavoitteita, joita pidetään eurooppalaisina, niin sitten komission ja myöskin parlamentin tehtävänä on varmistaa, että näihin tavoitteisiin päästään. Muuten emme ole uskottavia. Uusi komissio ja parlamentti vielä tekevät työtä neljä ja puoli vuotta vuoteen 2019. Ja sitten varmasti nähdään, onko tämä strategia menestynyt vai ei. Ja mielestäni me olemme EUlle velkaa sen, että tästä pitää nyt tehdä menestystarina. Ja jos nyt nähdään, että objektiivisista syistä ja koska maailma ei nyt toimi EUn toiveiden mukaan, niin tiettyihin tavoitteisiin ei päästä, niin sitten täytyy muuttaa näitä tavoitteita konkreettiseen suuntaan. Ja meidän täytyisi vähän il- myöskin viestiä näistä vahvemmin. Kansallisissa parlamenteissa ja alueparlamenteissa, kun kollegat puhuvat näistä asioista, niin heillä on omat tavoitteensa, mutta 2020 tavoitteet kuitenkin asioiden, asiantuntijoiden mukaan eivät ole maalaisjärkeä. Tämä ei voi olla pohjana muulle politiikalle muilla aloilla sillä tavalla kuin asia on kuviteltu. EUhan on yhteinen hankkeemme ja siitä syystä 2015-2016 vuodet ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan uusien hankkeiden toteuttamista. Ja meillä on taas myöhästymistä. Meillä on näitä kumppanuussopimuksia ja esimerkiksi niistä on sovittu rakennepolitiikan alalla ja yleensähän 2014 olisi pitänyt jo käynnistää näitä hankkeita, eli viisi vuotta kuluu nopeasti ja meidän täytyy jo nyt valmistautua siihen, että tavoitteiden pitää olla realistisia ja EUn pitää päästä eteenpäin, eikä niin, että sanomme sitten taas, no, se oli ihan hieno ajatus, mutta ei toiminut, eli kehitetään taas uusi strategia. Uh, thank you very much. I'm... Kiitos oikein paljon. Tunnen sympatiaa tuota ajattelua kohtaan, joka kuultaa kysymyksen taustalta meidän pitää olla varovaisia siinä, ettei tavoitteita ole liikaa, koska näin tavoitteisiin ei ehkä päästä. Mutta samalla sanoisin, että jos asia mitataan, niin se myös toteutetaan. Eli tavoitteet ovat hyviä. Joissain tapauksissa tavoitteet ovat hyviä myös siksi, että ne lisäävät ymmärrystä ja kiinnostusta. Ja osassa Eurooppa 2020 strategiaa tämä on toiminut ihan hyvin. Kehitystutkimustavoite on lisännyt tietoisuutta jäsenvaltiossa siitä, että tutkimukseen ei sijoiteta riittävästi varoja. Taisin viitata useamman kerran jo tänä aamuna koulupudokkaita koskeviin tavoitteisiin. Ja koska strategiassa kiinnitettiin tähän niin paljon huomiota, useat jäsenvaltiot ovat aktivoineet lisäpolitiikkaa, jotta voitaisiin vähentää koulupudokkaiden määrää. Eli tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Se, että saadaan tiettyä suuntaa toiminnalle. Tässä strategia on ollut hyödyllinen ja yksi muutos Lissaboniin verrattuna. Uskon, että Lissabon ei onnistunut siksi, että siinä oli tavoitteita liikaa. Tavoitteisiin hukuttiin, koska niitä ei priorisoitu eikä sitä kautta myöskään täytäntöön pantu. Uskoakseni on siis tärkeää, että asetetaan tavoitteita, jotta saadaan tiettyä suuntaa ja saadaan toimintaa liikkeelle, että tavoitteisiin päästäisiin, mutta se huoli, jota jäsenvaltioissa on, ja se huoli, joka liittyy siihen, että ei haluta tavoitteita sitoviksi. Jäsenvaltiot ovat huolissaan siitä, että tavoitteisiin ei päästä ja siksi ei haluta niitä sitoviksi. Näissä realiteeteissa me toimimme. Kuten sanoin, pyrimme yhdistämään tavoitteet siihen, millä välinein niihin päästään. EU-budjetista tulevat varat joissain jäsenvaltioissa ovat hyvin merkittäviä – ne voivat toimia katalysaattorina, mutta kaiken kaikkiaan on kyse pienestä summasta vekoteen yhdestä prosentista unionia ei tällä summalla muuteta. Mutta jos nyt yhdistetään politiikka taloushallinnon kautta budjettiin investointialoitteeseen, tämän yhdistämisen kautta pyrimme todella saamaan riittäviä varoja myös hankkeen taakse, kun tiettyyn tavoitteeseen pyritään. Tässä se, mitä me voimme tehdä Euroopan tasolta. Lopultahan toimijat ovat kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat vastuussa suurimmasta osasta täytäntöönpanoa. Ja se tilanne ei tule muuttumaan, mutta uskoisin kyllä, että EUn tasolta voimme tehdä paljon samalla liikkeelle jäsenvaltioita liikahtamaan oikeaan suuntaan, antaa tukea, myös taloudellista tukea jossain tapauksessa, että oikeaan suuntaan mentäisiin. Tämä prosessi vie kuitenkin aikaa. Tässä pitää jaksaa ajaa tätä vuosi vuoden jälkeen. Olisin samaa mieltä siitä, että strategia ei ole niin hyvin tiedossa, niin tunnettu kuin olisimme toivoneet. Me haluamme vahvistaa edustustojen henkilöstöä jäsenvaltioissa, jotta saadaan yhteyttä esimerkiksi työmarkkinaosapuoliin ja kansallisiin parlamentteihin, jotta nämäkin taut tuntisivat tämän hankkeen omakseen. Tämä on hitaampi prosessi kuin toivoisimme jälleen kerran mutta vuosi vuodelta nähdään enemmän kiinnostusta. Kansalaisyhteiskunta haluaa olla enemmän kanssamme yhteistyössä, haluaa tutkia, miten kansalaisjärjestöt voivat auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin. Ei tämä paras mahdollinen vastaus ole, mutta tunnistamme kyllä kysymyksen esittäjän huolenaiheet. Pyrimme tekemään parhaamme. Kiitos. Ja, vielen dank. Ich stehe schon wieder auf der... Kiitoksia. Meillä on taas puheenvuoro. Sokanteeksi. Aikaisemmin de Jong puhui komission jäsenten käytännössäännöistä ja ad hoc eettisestä komiteasta. Ja vuonna 2013 oli yksi tapaus, kun eettinen komitea toimi ja sitten meillä on päätös komissiosta, siis tällainen, eli on lähes mahdotonta oikeastaan, niin tällainen. Siis yksi asia on selvää. Kyse on käytännössääntöjen rikkomisesta, kyse on entisestä komission jäsenestä, mutta vasta vuosien jälkeen tuli sitten nimetön vihje siitä, että oli sopimus, jota ilmeisesti ei oltu hyväksytty. Eli onko tällä ollut jonkinlaisia seuraamuksia, ja miten voimme olla varmoja siitä, että näitä sääntöjä noudatetaan ja että nämä hienot päätökset, joita on mietitty ja joita tässäkin komiteassa on käsitelty. Eli mistä voimme olla varmoja, että voimme luottaa siihen, että tällaisia tapauksia ei enää esiinny. Tämä tapaus oli kyllä pahin mahdollinen tapaus, ja tällaista ei saisi tapahtua. Tai millä tavalla te näette tämän tapauksen? Um, well, on this... No, tästä yksittäisestä tapauksesta sanoisin, että se taitaa osoittaa, että käytännössä nyt toimivat, koska kun tämä tietokomission saatiin, lähdettiin menyttelyyn, jolla tutkittiin tätä. Se johtaa komission päätöksen, En voi puhua yksityiskohdista. Syyt ovat varmasti selvät, mutta käytännössä säännöt koskevat pientä ihmisryhmää, jotka ovat hyvin tietoisia vastuistaan. Se, mitä voin sanoa nyt lopettaneen komission osalta, niin jos ajattelee, mitä tietoa sieltä saadaan, niin entiset jäsenet ovat hyvin tietoisia velvollisuudesta, jota heillä on. Ja että komission työssä kaiken on oltava yhteissopivaa sääntöjen kanssa. Ja kun uusi komissio on aloittanut työnsä puheenjohtajasta alaspäin. Kaikki ovat pyrkineet huolehtimaan siitä, että uudet komission jäsenet ensimmäisestä työpäivästä alkaen ovat tietoisia omasta vastuustaan ja käytännössä säännöistään, jotka heitä koskevat. Uskon, että kaikki mahdollinen tässä kyllä tehdään. Sanoisin jälleen, että komissiolla on käytössä järjestelmä, joka toimii ja se on paljon tiukempi kuin muut olemassa olevat järjestelmät, jotka koskevat kansallisten hallitusten ministereitä esimerkiksi, joten käytännössä ne ovat komissiossa hyvin tiukat ja niitä täytäntöön pannaan riittävän tiukasti. Ja tämä tapaus, johon viittasi arvoisa puheenjohtaja, ja että se tuli esiin, sitä käsiteltiin järjestelmässä. Tämä osoittaa, että järjestelmä toimii. Hatte, hatte diese Fall, wenn, wenn ich nochmal nachfragen darf, Eli onko tällä tapauksella ollut jonkinlaisia seuraamuksia esimerkiksi eläkkeisiin tai jotain, vai onko sitten tämä jälkikäteen hyväksytty, jos nyt oikein ymmärsin, mitä sanoitte? Yes, you have understood it correctly. Kyllä, ymmärsit aivan oikein. Kollegi Novakov, pitää. Sitten Novakov, olkaa hyvä. Chair, and sorry for turning my back. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, puhunut mikrofoniin, selkä, yleisööni valitettavasti. Tiedämme, että Euroopassa on erilaisia äh, rahastoja ja konsulttipalveluja ja muuta. Ja tämä sisältää myöskin Olafin työn, mutta onko meillä mitään laskelmia siitä, mikä on prosenttiosuus näistä varoista, kuinka paljon niistä itse asiassa todella menee siis rahoituksen saajille ja kuinka suuri osa rahoista menee hallinnointiin. Onko kyseessä 10 prosenttia? Eli siis toisin sanoen yksi investointu euro, kuinka suuri osa siitä menee hyödyn saajalle ja kuinka iso osa jää rakennelmien rattaisiin? Kiitos. Um, it, obviously. Tietysti voin antaa yleisen vastauksen mutta tämä riippuu tapauksesta ja osa tuesta, jota annetaan näihin rahastoihin, ehkä 100 prosenttia konsulttitoimista, jos kyse on jonkun suunnittelemisesta tai johtamisesta, mutta pääsääntö on se, että prosenttiluku teknisestä tuesta on noin 6 prosenttia, ainakin paljon 10 prosentin alapuolella, mutta tämä nyt on tällainen ihan todella yleisluontoinen vastaus. Ich habe noch eine Frage. Yksi kysymys vielä tästä track and trace kysymyksestä. 2013 oli tarjouskilpailu, jonka voitti Tämä liittyy myöskin tupakkadirektiivin ja tämän siis voitti portugalilainen yritys, jonka johtaja oli entinen komission jäsen Espanjasta. Eli tässä nyt tämä track and trace kysymys. Millä tavalla tällainen järjestelmä voidaan luoda, jotta tapakkatuotteet, siis kyse vain kartongeista, vaan myöhän askeista, eli miten ne voidaan jäljittää. Ja sitten tarjouskilpailun säännöissä oli todettu, että viiden vuoden ajan ei saa olla ollut töissä tupakkateollisuudessa. Ja tämä Eurogroup Consulting Portugalista antoi tämän alihankkijalle Sovereign Board Users, SPS, ja se perustettiin, ja sen perustaja oli Sigpan entinen johtaja, se on amerikkalainen yritys, joka hoitaa näitä kysymyksiä, ja Sigpa, siis 2012 tämä perustettiin, eikä se siis kuulunut tämän viiden vuoden säännön piiriin, ja tämä mietityttää kyllä minua, eli täytyy muistaa, että tämä track and trace-kysymys oli asia, josta lobbailtiin erittäin paljon, koska kysehän on maailmanlaajuisista standardeista ja kaikista tuotteista, kosmetiikasta, lääkkeistä, eli tämä oli hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja siksi, kun katsotaan näitä sääntöjä, siellä ei ollut kohtia, jotka olisivat tehneet meidät luottavaiseksi. Tästähän on nyt kysytty, kun olemme tutustuneet tähän tapaukseen. Eli haluaisin kysyä, mikä on teidän näkemyksenne tästä tarjouskilpailutuloksesta? Uh, Madam Chairman, I have to confess, you seem to know far more. Puheenjohtaja, minun on tunnustettava, että taidatte tietää tästä paljon enemmän kuin minä. Mutta jos teillä on täsmällinen kysymys, voin kysyä kollegoilta ja palata kirjallisesti, mutta Täm, tähän en uskalla nyt lähteä, kun en tiedä muuta kuin mitä kirjallisissa vastauksissa on. Jos haluatte lisää yksityiskohtaista tietoa, pyydän teitä välittämään tämän minulle ja voin sitten palata kirjallisen vastauksen kautta. Täällä on viisi kysymystä, eli voin toimittaa ne teille muiden kysymysten kerran. Itse en ole mikään loppari, mutta olen kiinnittänyt hyvin paljon huomioita siihen, mitä on tapahtunut spekuloinnin osalta tässä tapauksessa. Eli oman etumme nimissä meidän täytyy varmistaa suuri läpinäkyvyys. Minä todellakin haluan tietää, mitä tässä tapauksessa on tapahtunut. Ja sitten tämä Bulgarian ja Romanian kysymys. Jokuhan toivoi, että joku muu tästä kiinnostuisi valiokunnassa, mutta valiokunnan kollegat kuitenkin vaikenevat tästä asiasta. Eli neljä henkilöstön jäsentä vastaa tästä. Ja olin yllättynyt, että heitä on niin vähän, koska jos kolme vastaa Olafista ja sitten tästä tärkeästä kysymyksestä ainoastaan neljä henkilöä, niin tässä on vähän niin kuin toinen silmä kiinni. Eli haluaisin nyt kuulla, miten tästä jatketaan. Me olemme tarkkaavaisia lukijoita Romanian ja Bulgarian edistymiskertomusten osalta, ja Romaniassa on paljon ponnistuksia irtautua tästä mekanismista. Henkilökohtaisesti olen kriittinen tämän suhteen, kun katsotaan nyt vielä, millaista edistystä on tapahtunut. Eli jos tähän voisitte vielä ottaa kantaa ja millä tavalla voimme olla varmoja siitä, että rahamme menee oikeaan osoitteeseen. Romania ja Bulgariahan ovat näissä kysymyksissä suurimmat huolenaiheet. Bulgaria ja Romania, maaseuturahastot, siellä on ollut vähän sanoinvastaisuuksia. Bulgariassa tilanne oli hiukan parempi, mutta sielläkin on kuitenkin ollut ongelmia. Ja sitten yksi asia, 318 kertomus. Junkerin paketti, joka on juuri esitelty. Eli kuka on sitten vastuussa tästä paketista? Ja me haluamme esittää näitä kysymyksiä. Tämä nyt ei kuulu 2013 vastuuvapauteen, mutta eli millä tavalla tästä kokonaispaketista saamme tietoja? Me haluamme tietää, mitä toimista on päätetty ja haluamme tietoja tästä koko paketista eikä ainoastaan näistä kahdeksasta miljardista EU-varoja, jotka on siihen varattu. Kiitos. Thank you very much. On... Paljon kiitoksia liittyen tähän CVM-mekanismiin. Aivan aluksi haluaisin kertoa teille, että huomenna komissiolla on tarkoitus hyväksyä äm, viimeisin raportti. Te tulette näkemään edistyksen ja muut komission havainnot edellisen raportin julkaisun jälkeen. Tämän mekanismin tarkoitus ei ole sellainen, että se keskittyisi yhteisön rahastoon. Olaf huolehtii tästä. Sen huomio on oikeudellisessa järjestelmässä molemmissa maissa ja korruption vastaisessa taistelussa tämä ulottuu Euroopan unionin rahastojen ulkopuolellekin luonnollisesti uskoakseni tämä mekanismi on auttanut molempia maita. Ensinnäkin siinä, että oikeanlaista lainsäädäntöä on luotu ja viime vuosina raportointi ja yhteistyöulottuvuus on hyvin paljon auttanut oikeuslaitoksen henkilökunnan kouluttamista niin, että heillä on oikeanlaiset resurssipätevyydet, IT, mahdollisuudet näin edespäin. Kaikki tämä on raportissa mukana. Huolimatta siitä, että selvää edistystä on tapahtunut, olemme sitä mieltä, että tietyillä aloilla on yhä tarpeen osoittaa, että uusi järjestelmä pysyy voimassa eikä paluuta entiseen ole. Ähm, puheenjohtaja Juncker halusi saattaa tämän työn päätöksen tulevina viitenä vuotena tällä kaudella – ei ole tarkoitus jatkaa tätä mekanismia loputtomasti, sen oli aina tarkoitus olla väliaikainen ja se luotiin äm, liittymistuen jälkeen siksi, koska oli tunnetta, että molemmat maat tarvitsevat jatkuvaa tukea myöskin liittymisen jälkeen, mutta tämä mekanismi oli aina tarkoitettu väliaikaiseksi. Komissio on liittymisen jälkeen kiinnittänyt paljon huomiota siihen, kuinka oikeudellinen järjestelmä toimii kaikissa mm, jäsenmaissa meillä on oikeudenkäytön tulostaulukko, korruption vastaisia toimia ja lopultakin kun tämä CVMn tarkoitus on täytetty, meidän olisi tarkoitus jatkaa tavallista valvontaa. Komissio tarkastelee oikeusjärjestelmän toimintaa kaikissa jäsenmaissa ja tämä tavallinen toiminta jatkuu CVM-mekanismin jälkeen kyseessä on vähän niin kuin laivan satamaan so- saavuminen. Me arvioimme näin oikeusjärjestelmän toimintaa kaikissa jäsenmaissa. Sitten investointipakettiin liittyen tällä hetkellä voin sanoa, että sillä tämä ehdotushan on vasta käsittelyssä, siitä ei ole vielä sovittu, mutta tarkoitus olisi, että Euroopan investointipankki EIP olisi vastuullinen taho siinä, kun projekteja valitaan – ja kun niiden toimeenpano taataan. Jos ehdotus hyväksytään, investointikomitea luodaan, se, se tulee määrittelemään yleiset kriteerit investointeihin ei projektikohtaisesti. Ja EIP tulee raportoimaan tavallisella tavalla parlamentin äh, suhteidensa kautta näiden investointien toteutumisesta. Ja luonnollisesti politiikan alla komissio seuraa erittäin tarkasti toimintaa ja varmistaa sen, että investoinnit, joita tehdään ja projektit, jotka valitaan, ovat sellaisia, että eurooppalaiset intressit huomioon. Me tulemme tarkastelemaan tätä varmasti heti, kun mekanismi on hyväksytty ja on käynnissä. Tulemme tarkastelemaan kuinka artiklan 318 mukaisesti voimme taata sen, että ohjelma toimii, mutta tällä hetkellä konsepti on se, että meillä olisi tietynlainen rahasto, joka liittyy EIP tai EIPn operatiivinen osio ja, rapert, ja että se noudattaisi samoja raportointivelvollisuuksia kuin EIP muutenkin parlamentille, kun tämä rahasto on siis luotuja toiminnassa. Kuitenkin saa vaan sitten Sarvamaa. <clears throat> Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääsihteeri. Pahoittelen, että tulin kokoukseen myöhään saavuvasta lentokentälle. Mutta minulla olisi täsmennyspyyntö. Ennen kysymystä haluaisin käyttää tilaisuutta kuitenkin hyväkseni ja vähän mietiskellä sitä, kuka sitten on vastuussa – operaatioiden ja erityisesti tutkinnan toteuttamisesta Olafissa. Komissio ei ole vastuussa, me kysymme jatkuvasti kysymyksiä, Olafista ei haluta vastata. Ja tätä vähän ihmettelemään erityisesti siksi, että kaikkia niin huolettaa erityisesti Olafia riippumattomuus. Minusta tuntuu, että riippumattomammaksi ei voi päästä, kun Olaf on tällä hetkellä. Tämä on vain kommentti. Varsinainen kysymykseni kuitenkin liittyy tähän kommenttiin. Haluaisin täsmennystä vastaukseenne kirjalliseen kysymykseen numero kolme. Kysymyksen tarkoituksena on saada selville, onko niin, että osa tiedosta, jota teille annetaan, joka on tarkoitettu Olafille tutkinnan toteuttamiseksi. Osa tästä tiedosta, suodattuuko se vai annetaanko kaikki Olafille? Ja vastauksesta, jonka saimme teiltä, en mitenkään ymmärrä, suodatetaanko tätä tietoa jotenkin. Ja voisitteko, näin pyydän, täsmentää, mitä tarkoitatte, kun sanotte, että kaikki tieto, jota on vaadittu, as required – Ketkä tätä ovat vaatineet? Ne, jotka tietoa antavat. Koskeeko tämä teitä vai Olafia? Tämä is required. Ja jos se on Olafin pyynnöstä, niin miten Olaf tietää, mitä teiltä pyytää, jos eivät kaikkea tietoa saa. Ymmärsittekö nyt kysymykseni? Eli mitä tietoa annetaan ja kuka sitä pyytää? Thank you for the question. So the as required... Niin, tämä as required viittaa tähän Olafin säädöstöön, jossa määrin, miten Olaf toimii ja millainen rooli komissiolla sitten on. Kaikki tiedot, jotka tulevat pääsihteeristöön, saattavat vaikuttaa EU-budjetin suojelemiseen ja tällaiset tiedot sitten toimitetaan Olafille. Eli me hyvin laajasti tulkitsemme sen, mitä toimitetaan Olafin ja kaikki oleelliset tiedot sitten toimitetaan eteenpäin ja Olafissa päätetään, onko se oleellista, tehdäänkö asiasta tutkimus. Mutta me kuitenkin toimitamme nämä tiedot eteenpäin, jos saamme kansalaisilta tai väärinkäytösten esiintuojilta näitä tietoja. Meillähän on erilaisia velvollisuuksia, jos olemme huolissamme jostain, niin sitten toimitamme tiedot Olafille. Ja kaikki tämä on kirjattu yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka meillä on Olafin kanssa. Sitten kollega Soitis, olkaa hyvä. <clears throat> Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Jos sallitte, minullakin on huomioita liittyen Olafiin. Me uskin keskustelemme Olafista täällä valiokunnassa sekä myönteisin että kielteisin painoin. Minulla olisi yksi kysymys tähän liittyen. Olen käsittänyt, että me yhä korostamme Olafin riippumattomuutta. Ettekö ole sitä mieltä, että välillä tämä riippumattomuus menee oikeuksien riippumattomuuden yli? Tarkoitan tällä seuraavaa ne henkilöt, jotka ovat tutkinnan alla, ovatko he kyllin suojattuja ihmisoikeuksiensa osalta? Onko heillä mahdollisuus äm, turvautua toimiin, jotta voisivat varmistaa, että ää, äh, Olafin toimit ovat oikeanlaisia ja ihmisten mainetta ei uhata. Eli onko meillä tiettyjä suojamenetelmiä siihen, että tutkinnan kohteet, heidän oikeutensa turvataan? Sitten toinen kysymykseni on sellainen, jonka puheenjohtajakin jo mainitsi. Tämä investointisuunnitelma, puheenjohtaja Junckerin investointipaketti. Te mainitsette, että Euroopan investointipankin tarkoitus olisi valikoida nämä projektit, jotka rahoitetaan. Tämähän on melkoisen haastavaa. Haluaisin tietää, mitä kriteerejä käytetään tässä projektien valinnassa, mikä on jäsenmaiden rooli, mikä on komission rooli tässä ja luonnollisesti tässä herää kysymys siitä, minkälainen kuva todellisuudessa on. Tietenkin meillä on projektia koskevia kriteerejä. Projektien täytyy tuottaa tietyt kriteerit, ähm, tukea Euroopan unionin 2020 tavoitteita. Ja sitten meillä on myöskin kestävyyskriteerit ja muut kriteerit, joihin komissio on hyvin sitoutunut. Tämä siis ei todellakaan ole EIPlle mikään helppo tehtävä. Minun kysymykseni on se, kuinka komissio osallistuu omilla omien asiantuntijoidensa kautta näihin projektien valintaan. Ja onko teillä jonkinlaisia alustavia laskuja siitä, kuinka paljon tämä koko prosessi, tämä valinta ja näiden projektien seuranta tulee maksamaan? Kuinka paljon tämä tulee maksamaan koko investointisyklin aikana? Kiitos. Thank you very much. On... Kiitos oikein paljon ensimmäiseen kysymyksenne vastaisin seuraavalla tapaa. Komissio on tehnyt ehdotuksen, että perustettaisiin EUn, Euroopan julkinen syyttäjä. Ja osio siitä liittyy oikeuteen puolustautua. Tuntuu todennäköiseltä, että kaikki jäsenvaltiot eivät halua, että Euroopan julkisen syytteen virasto käsittelee tapauksia. Ja siksi komissio on tehnyt lisäehdotuksen, koska Olaf olisi edelleen vastuussa niistä tapauksista, jotka eivät EPOn piiriin tule. Komissio on tehnyt lisäehdotuksen, jotta voitaisiin yhdistää nämä puolustautumiseen liittyvät oikeudet epo ehdotukseen joten neuvoston ja parlamentin pöydällä on kaksi ehdotusta, ehdotusta vain tässä vaiheessa siis investointisuunnitelmasta. Toisesta kysymyksestä komissio on alusta asti selkeästi sanonut, että me emme näe alakohtaista tai maantieteellistä korvamerkintää tässä yhteydessä. Kyse ei ole siitä, että jaetaan budjettia, vaan kyse on siitä, että luodaan lainavälineitä. Joten hankkeiden pitää olla taloudellisesti riittävän kannattavia, jotta voidaan allekirjoittaa lainasopimus ja saada mahdollisuus laina myös takaisin maksaa. Tärkeää on, että hankkeet valitaan siis ammattimaisten investointipankkiirien toimesta. Siksi komission ehdotuksessa suunnitellaan investointikomitea, jossa komissio olisi mukana, mutta myös jos jäsenvaltiot haluavat osallistua niin voivat tai muut osapuolet, jotka haluavat olla mukana lisäämässä pääomaa rahastoon, mutta näin sovittaisiin yleissuunnasta vain, mutta varsinainen hankkeiden valinta ei toteutuisi. Komission toimesta meillä ei ole investointipankkiireja, emme olisi paras taho tähän. Ja valintaprosessin kustannukset heijastuvat sitten niihin maksuihin, joita EIP-sopimuksen puitteissa näistä hankkeista vaatii. Kiitos. Wir haben schon ein Problem mit der EIB und der Investointipankin suhteen on jo ongelma. Meillä nyt ei ole vielä tästä selvää kuvaa, mutta ehkä ajan mittaan saamme lisätietoja. Muita puheenvuoropyyntöjä ei oli. Eli tämä keskustelu on päättynyt. Haluaisin kiittää teitä kovasti ja ottaisin yhden ongelman vielä esille. Te sanoitte, että Olefin ongelmat ja mitä tulee väärennettyihin tilastotietoihin, pää, tästä pitää keskustella pääjohtajan kanssa. Ongelma on se, että jos tämä henkilö antaa meille syytä uskoa, että sieltä ei saada mitään totuudellista tietoa, niin silloin tällä keskustelulla ei ole mitään järkeä. Eli siksi puhumme tästä tänään teidän kanssanne. Tämä on komissioon liittyvä asia ja tämä liittyy myöskin komission sisäisiin sääntöihin. Ja komissiossa on mekanismeja, jotta asioista voidaan tehdä riippumaton tutkimus. Ja jos näin ei tehdä, niin sitten me hoidamme tämän asian. Voin luvata sen. Mutta tämä osoittaa kyllä köyhyyttä, jos kukaan, yksikään virkamies korkeassa asemassa siis kukaan virkamiehistä ei ole näiden sääntöjen yläpuolella. Eli tämän halusin vielä teille muistuttaa. Kevään aikana meillä on vielä kuuleminen, joka liittyy yhteistyömekanismeihin Romanian ja Bulgarian kanssa. Ja olisi hienoa, jos pääsette jälleen sinne paikalle. Ja joka tapauksessa me haluaisimme nyt puhua näistä tästä mekanismista, kun nämä maat ovat nyt seitsemän vuotta olleet EU:ssa. Eli olisi hyvä, jos saisimme teiltä myöskin tukea tähän. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja vastasitte kysymyksiimme. Ja loput kysymykset toimitamme teille kirjallisesti ja toimitamme teille kaikkea menestystä ja hauskaa päivän jatkoa. Ja varmasti vielä näemme toisemme uudelleen. Sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla. Ensimmäisenä kohta seitsemän, eli Serbia. Heranführungshilfe der EU für... Eli EUn liittymistä valmisteleva tuki Serbialle. Ja meillä on täällä Euroopan tilintarkastustuomistuimen jäsen Fasakas. Ja meidän esittelemme on Deutsch. Ja haluaisin myöskin kiittää Afetin esittelijä McAllisteria. Hienoa, että olet paikalla. Ja sitten tilintarkastustuomioistuin saa puheenvuoron.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 Vielen Dank. Vielen Dank, sehr geehrte. Kiitos paljon. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Minä haluaisin ensin kiittää teitä ja sihteeristöänne siitä, että oli mahdollista tänään saada erityiskertomus Serbiasta esityslistalle. Ja nyt kun tässä kiittelen, haluaisin samalla kiittää myös esittelijänne Thomas Deutschia siitä, että hän niin innokkaasti otti tämän tehtävän itselleen ja on laatinut meille näin hyvän työasiakirjan. Meidän yhteistyössä on jo historiaa, kun hän esitteli Kroatia mietinnön myös. Ennen kuin lyhyesti esitän yhteenvedon, haluaisin antaa myös historiallisen kuvauksen, ei niinkään teille tiedoksi, vaan monille uusille kollegoille, jotka eivät ehkä menesyttä niin tunne. Muistatte varmasti hyvin, että vuonna 2006 kesällä tilintarkastustuomioistuin esitteli erityiskertomuksen Romanian ja Bulgarian jäsenyyttä valmistelevaa tukea koskien. Se oli silloin talousarvion valvontavaliokunnan käyttöön annettu ja tässä kertomuksessa oli monia tärkeitä kriittisiä huomioita, että me silloin teidän tuellanne EPPn koordinaattorina järjestimme erityiskokouksen, jotta saatiin keskusteltua täällä siitä kertomuksesta. Tähän kokoukseen myös silloinen vastuussa oleva laajentumiskomissaari oli Rehn kutsuttiin – ja silloin hän sai, kun nämä esitykset hänelle hän sanoi, että tämä on ehkä totta, mutta nyt on liian myöhäistä, kun poliittinen päätös on jo tehty. Tilintarkastus, tuomioistuimen huomiot, johtopäätökset, kriittiset kommentit olivat oikeita. Se on osoittautunut myös tosi elämässä kun vuosi näiden kahden maan jäsenyyden jälkeen komissio tunsi, että se tarvitsi tällaisen valvonta- tai yhteistyömekanismin käyttöönotto näiden kahden maan kanssa, jotta nämä ongelmat, hallintaongelmat, jotka esiteltiin tässä kertomuksessa, saatiin purettua. Tämä aikatauluongelma piti jotenkin ratkoa ja Kroatian suhteen päätimme antaa kertomuksen, jonka esitimme kaksi vuotta sitten. Ja nyt olemme kovasti ponnistelleet, jotta Serbian osalta olisimme ajoissa täällä liikkeellä. Viime viikon keskusteluissa tilintarkastustuomioistuimen kanssa keskusteltiin ajasta, siitä ajasta, jota tilintarkastustuomioistuimessa kuluu erityiskertomuksen laatimiseen. Haluaisin sanoa, että sen lisäksi myös ajankohta, jolloin kertomus saadaan esitellään hyvin tärkeä, koska on tärkeää, että kertomuksen kautta voidaan poliittisille päätöksentekijöille, parlamentille, komissiolle ja neuvostolle antaa apua, jotta oikea päätös voidaan tehdä. Siksi meidän huomiomme ja johtopäätöksemme tulisi ottaa huomioon kaikkia päätöksiä tehtäessä. Pidämme myös hyvin tärkeänä sitä, että meidän suosituksemme otetaan oikean huomion kohteeksi myös komissiossa, koska kyse on siitä, että näitä maita lähennetään mahdollisimman tehokkaalla tapaa. Siksi halusin teitä kiittää siitä, että saimme tänään mahdollisuuden esitellä oman erityiskertomuksemme, joka koskee Serbiaa. Serbia on yksi Balkanin alueen tärkeimmistä maista, ainoastaan historiallisesti, ainoastaan ajatellen laajuutta tai asukaslukumäärää, vaan myös siksi, että vuodesta 2007 Serbia on saanut 170 miljoonaa euroa tukea, lähentymistukea. Seitsemän vuoden aikana yli miljardi euroa on annettu Serbian käyttöön. Nämä ovat näitä IPA-varoja, Neljännes on hallintoon kulunutta. Tämä hallintoala on yksi tärkeimmistä aloista, joilla voimme lähentymysavun kautta huolehtia siitä, että välttämätön toimintakapasiteetti olisi käytössä, jotta EU-jäsenenä maa voisi hallinnoida EU-varoja kunnolla. EU täydentää IPA-rahoitusta – monien muiden kuin raha välineiden kautta, jotta voidaan valmistella tai tukea Serbiaa, joka valmistautuu jäsenyyteen. Meidän tarkastuksissamme olemme ottaneet uusia tehtäviä esiin. Kaksi tärkeää seikkaa arvioitiin. Onko komissio hallinnonnut IPA-välineitä oikein ja ollaanko tukityössä hallinnon alalle käytetty tehokkaasti? tehokkaasti muita kuin taloudellisia tukivälineitä. Mutta kuten aina tähän mennessä emme halunneet ainoastaan puhua siitä, onko hankkeet valittu, valmisteltu, toteutettu, suunniteltu oikein. Halusimme myöskin katsoa näiden hankkeiden pitkäaikaisempaa vaikutusta, kiinnittää siihen enemmän huomiota. Ja erityisen tärkeää tämän maan kohdalla oli katsoa näitä aiheita, jotka ovat horisontaalisia moneen alaan liittyviä ongelmia, korruptiota nimittäin. Tiedämme, että näissä maissa korruptio on erityisen keskeinen kysymys ja siksi keskitymme siihen, että kaikissa hankkeissa hallintaan tai muuhun liittyvissä hankkeissa otettiin tämä horisontaalinen tärkeä kysymys keskeisesti esiin jotta voidaan huolehtia sitä, että tämä maa myös tässä mielessä lähentyy eurooppalaisia normeja. Yhteenvedonomaisesti pystymme toteamaan, että komissio kaiken kaikkiaan on hallinnoinut näitä varoja tehokkaasti yhdessä muiden tukimuotojen kanssa. Serbian osalta on vaikutettu siihen, että maa on voinut toteuttaa sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia parantaa hallintomallejaan. Jos ajatellaan kokemuksia muistakin IPA-maista, niin komissio suunnitellessaan taloudellista ja muuta apua Serbialle otti erityisesti huomiota hyvän hallintoperiaatteen toteutumista. Eli komissio on oppinut läksynsä ja siksi olemme iloisia siitä, että voimme esitellä nyt myönteisen kertomuksen. Paljon on opittu, vaikka tärkeitä tehtäviä on meillä edelleen edessämme. Nämä tehtävät ovat siellä johtopäätöksissämme ja suosituksissamme mukana. Mielelläni puhun siitä, että komissio vastauksissaan on ottanut vastaan kaikki nämä huomiot ja suositukset, hyväksynyt ne ja nyt pyrkii toimimaan näiden suositusten mukaisesti. Siksi on mukava olla täällä tänään kuultavana. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Toivon, että poliittiset päätösten tekijät, Euroopan parlamentin jäsenet, komissio ja neuvosto saavat apua, kun nämä tahot tekevät lopullisen poliittisen päätöksensä. Kiitos oikein paljon. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Kiitos oikein paljon tämän kertomuksen esittelystä. Komissio vai ensin esittelijä, Tomas? Köszönöm a szót, milyen tisztelt kedves kollégák! Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kertoa, että vaikka kaikki aiheet ovat tärkeitä esityslistallamme, täällä valiokunnassa aivan yhtä tärkeitä. Minä itse henkilökohtaisesti myöskin siksi, että olen tämän mietinnön esittelijänä ja koska tämä aihe itsessään on minulle tärkeä, haluaisin sanoa, että on erittäin tärkeää tarkastella yleisesti ottaen liittymistä valmistelevia tukia erityisesti Serbian tilanteessa. Olen siis hyvin tyytyväinen siitä, että meillä on aikaa nyt keskustella tästä asiasta. Tämä raportti on erittäin hyvä ja kiitän sekä komission työtä että valiokunnan työtä. Se on erittäin kehittynyt ja tässä herra Kusakovia haluan kiittää erityisesti työstä, jota hän on tehnyt. Tämän erityisraportin suhteen. Minä haluaisin huomauttaa, että tällä hetkellä emme tiedä, koska Serbia Euroopan unionin tulee liittymään. Yleinen poliittinen ajattelu sijoittaa tämän 2020-luvulle. Tuolloin Serbiasta tulisi Euroopan unionin jäsen. Ja haluaisin tässä esittää seuraavan kysymyksen. Vaikka viimeisen vuosikymmenen aikana Euroopan unionin laajeneminen ja päätökset laajenemiseen liittyen olivat poliittisia ja poliittisia päätöksiä. Ja todennäköisesti tulevaisuudessakin näin tulee tapahtumaan. Poliittiset päätökset vaativat kuitenkin poliittista kantaa tullakseen toteutuneiksi. Kuitenkin tosiasia on se, että Euroopan komission pitäisi tuoda asia esiin. Komission korkearvoisten henkilöiden pitäisi voida todeta, että vuoden 2019 mennessä mitään lisälaajentumista ei tapahdu. En tiedä, voidaanko tällaista julkilausumaa tehdä, voiko komissio näin tehdä. Olen sitä mieltä, että komission virkamiehet eivät omia poliittisia kantojaan voi muotoilla eivätkä ne olisi virallisia Euroopan komission kantoja. Tällaista virallista päätöstähän ei ole tehty ja meidän täytyy nyt olla varovaisia asiassa tämän vuoksi. Tulemina vuosina Serbia tulee kohtaamaan hyvin syvällisiä, laajoja haasteita, joihin se joutuu vastaamaan syistä, jotka juuri kuulimme, ennen kuin maasta voi tulla Euroopan unionin täysjäsen ennen tätä sillä täytyisi olla hallinnollista kapasiteettia, pätevyyttä ja olemassa olevat järjestelmät, jotka tekevät mahdolliseksi maan liittymisen Euroopan unioniin. Komissio toi esiin, että Euroopan rahastojen käytössä ja myöskin ei-rahallisen tuen tarjoamisessa on tärkeää tukea sitä, että Serbian siviilihallinto ja hallinnollinen kapasiteetti ovat valmiina unionin liittymiselle. Komission pitäisi auttaa Serbiaa hyvän hallintotavan luomisessa ja sellaisten järjestelmien luomisessa, jotka hyvää hallintotapaa tukevat ja myöskin korruption vastaisessa taistelussa Serbiassa. Tällä hetkellä komissio ei ole sellaisessa tilanteessa, joka oli 2000-luvun alussa vallallaan. Silloinhan meillä oli kymmenen liittymistä valmistellutta maata, jotka etenivät kohti liittymistä. Ja tällä hetkellä tilanne on erilainen. Komissio ei voi samoin toimia Serbian kohdalla kuin aikaisemmin suuren laajenemisen alla toimittiin. Uskoakseni komission toiminta on hyväksyttävissä, mutta äh, kuten raportissa käy esiin, tiettyjä varaumia ja huolia on olemassa sen suhteen, kuinka komissio on toiminut. Serbialla on vielä paljon tehtävänään sisäpolitiikan alalla, oikeuslaitoksen alalla, julkisten varojen käytössä. Kaikki nämä uudistukset pitäisi saattaa loppuun, kuten tässä erityiskertomuksessa mainittiin. Serbiassa on 17 kansallista strategiaa ja toimintaohjelmaa, joiden tarkoituksena on valmistella maata unionin liittymiselle, mutta nämä kansalliset toimintaohjelmat ja strategiat eivät ole yhteneväisiä, eivätkä tule kyllin hyvin koordinoiduiksi, eivätkä ne ole kaikki yhtä laadukkaita. Meillä on vielä aloja, joilla mitään strategiaa ei ole toteutettu, vaikka ne ovat hyvin tärkeitä aloja. Tässä raportissa herkkäluontoisia kysymyksiä tulee esiin, kuten esimerkiksi maantieteellinen keskittyminen, julkishallinnon keskittyminen ja se, että paikallishallintoa pitäisi luoda, se auttaisi maata etenevään kohti liittymistä. Vuosi 2017-2013 kausi osoitti, että että edistystä tapahtui, projektit valittiin paremmin metodein kuin aikaisemmin ja komissio on tässä tehnyt ponnistuksia, jotka ovat kantaneet hedelmää. Minä olen varma siitä, ja mainitsen näin omassa mietinnössänikin, että tulevina vuosina, vuosina 2014-2019 meidän tulisi vahvistaa Serbian ponnisteluja korruption vastaisessa taistelussa. Ja meidän täytyy korostaa siitä, kuinka tärkeää on luoda uutta lainsäädäntöä ilmiantajien suojelemiseksi ja korruption vastaisen taistelun tukemiseksi. Ilmiantajien tukeminen pitäisi olla asia, joka on prioriteetti lainsäädännössä ja me tuomme tämän Serbian lainsäätäjien kanssa esiin. Komissio on menestyksellisesti hallinnon liittymistä valmistelevaa tukea yleisesti ottaen Serbian kohdalla, mutta uskoakseni tämän komission erityiskertomuksen huomioista ja johtopäätöksistä pitäisi ottaa oppia. Meidän tulisi valvoa tilannetta ja nykyistä järjestelmää pitäisi muuttaa oikean kaltaisin toimin. Jälleen kerran kiitän tästä kertomuksesta ja toivottavasti komissio seuraa kertomuksen suosituksia tarkasti. Kiitoksia. Ja vielen Dank, wir machen. Kiitos paljon. Jatketaan kollegoiden kesken. Affetin esittelijä Mikäli on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää valiokuntaanne siitä, että sain kutsun tänne kokoukseen. Olen AFET-valiokunnan jäsen ja olen pysyvä Serbia-esittelijä valikunnassamme. Kun olen lukenut tämän kertomuksen ja työasiakirjan, niin huomasin yhtäläisyyksiä minun tekstiin, joka liittyy 2014 edistyskertomukseen, jonka esittelin afet valikunnassa viime viikolla. Ja 36 minuutin kuluttua kuluu umpeen tarkistusten määräaika. Jännittävä nähdä, mitä tulee esiin vielä 36 minuutin aikana. Luin mielenkiinnolla tätä kertomusta ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus on mielestäni arvokas panos siihen, että kunnianhimoinen politiikka, jota luodaan Euroopan unionissa, löytää kunnollisia sopivia toimia rajuritasolla. Hienoa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hankkeita hallinnoitiin komission puolelta kaiken kaikkiaan tehokkaasti. Kuitenkin henkilönä, joka ei käsittele usein yksityiskohtia jäsenyyttä valmistelevien varojen osalta, yllätyin tietyistä puutteista. Erityisesti olen huolissani siitä, että Kaksi kolmannesta hankkeesta, jotka tilintarkastettiin, osoitti puutteita pitkän aikavälin kestävyyden ja tulosten osalta. Tämä ei ole tietenkään tylyttävä tilanne. Myöskin todettiin heikkouksia joissain hankkeissa hallinnon osalta. Nämä hankkeet ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan huolehtia siitä, että Serbialla on riittävä hallinnollinen kapasiteetti huolehtia jäsenyyssitoumuksistaan. Päätösaseman luonnoksessani niin olen puhunut siitä, miten tärkeää on taistella korruptiota vastaan. Tähän työhön liittyy myös, kuten tässä erityiskertomuksessa sanotaan, se, että hankkeet, jotka liittyvät korruption vastaiseen taisteluun ja hyvän hallintoon, on saatava enemmän keskiöön IPA-välineiden käytössä, kun tällä hetkellä näyttäisi olevan. AFET-valiokunnalla on työryhmä, ulkoisten rahoitusvälineiden osalta ja seuraamme tarkkaan komission toimia, jotta nähdään, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset ipa välineen käytössä otetaan kunnolla huomioon. Lopulta kaiken kaikkiaan haluaisin selkeästi todeta, että on